Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa aina 15 minuuttia yliajalle. Haluaisin sanoa huomenta kaikille. Ensimmäisenä on esirylistä hyväksyminen. Haluaisin kertoa teille, että kokous siitä Webstream ja myöskin nämä ovat alustavia ohjeellisia nämä aikamäärät esityslistassa, että olkaa tarkkana, että voitte tulla, että tulette ajoissa. Omakohtani koskien ei ole ollut muutoksia esityslistaan ehdotettu, joten se hyväksyttäneet muutokset. Sitten toisena ovat minun ilmoitukseni. Haluaisin kertoa teille, että on mahdollista, että koordinaattorin kokous peruutetaan, päätös tehdään myöhemmin päivän aikana aiempien koordinaattorin kokouksen päätöksestä haluaisin kertoa, että oli päätös, joka koski la- la- lakia säätäviä mietintöjä. Valmisteveroa Madeiralle ja Asurien saarille. Koordinaattorit tekevät siitä päätöksen, että mennään yksinkertaisesti menettelyn mukaan. Eli valiokunnan puheenjohtaja ottaa lausunnon velvollisuudekseen. 46 artiklaa työjärjestyksessä sovelletaan, eli ilman tarkistuksia. Se on kohta kuusi esityslistalla tänään. Sitten muut kuin lakia säätävät mietinnöt, niistä tehtiin päätös yhdestä sellaisesta, joka koskee neuvottelujen monivuotisesta rahoituspuitteesta 2014-2020. Kokemukset tulevat vaiheet. Budjettivaliokunta on asiasta vastaava. Me annamme lausunnon, Olbricht on siinä valmistelijana siitä. Keskustelu on myös tämän päivän esityslistalla. Koordinaattorit myös päättivät suositella että tuplakokous perutaan ja tehdään siitä yhden päivän kokous. Eli tänään meillä on lyhennetty kokous. Kokousta ei ollut eilen, joten yksi päivä vain. Sitten myöskin 19. ja 20. maaliskuuta on myöskin yhden päivän kokous vain. Eli se on sitten 19. maaliskuuta. Yritetään sitten sitten äänestää iltapäivän noissa kokouksissa. Tämän verran koordinaattoreiden päätöksistä. Sitten siirtyisimme kohtaan kolme esityslistalla, jossa keskustellaan ulkopuolisesta tutkimuksesta, jonka annoimme tehtäväksi. Sitten päätöksen toteutti pääosasto Meillä on kaksi tiimin työntekijää mukana. Ian Beck, joka on London School of Economics and Political Science yliopiston tutkija, sitten John Butler, joka on Euroopan tutkimuksen professori Strucklailin yliopistosta Glasgowsta. Eli pitämättä puheita haluaisin pyytää, että molemmat alustajat esittelystä tutkimuksen ihan siinä järjestyksessä, puhun, puhujajärjestyksessä kuin haluat. Professori Jan Beck, who starts? Professori Beck aloittaa, niin. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kovin kiitollisia teille tästä tilaisuudesta esitellä selvitystä. Ottaisimme esille joitakin tärkeimpiä seikkoja noin parinkymmenen minuutin alustuksessa, joka hahmottelee tärkeimmät kysymykset tutkimuksessa. Toivottavasti tämä nyt toimii tässä. Ehkä teknikot voisivat auttaa. Okay, the... No niin. Ensinnäkin odottelen tässä nyt, että tulisi näyttö kuntoon. Sitten the, the Eh, technical assistance can be... No? Niin, teknistä apua voidaan saada. No nyt toimii. Me mietimme hallinto-uudistuksen luonnetta ja me tulimme siihen johtopäätökseen, että siellä on neljä erilaista muutosta. Ensinnäkin rahapolitiikka. Siellä on tehty merkittäviä uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet rahapolitiikkaan Tämän myötä keskuspankin rooli on laajentunut sikäli, että nyt voitaisiin jopa väittää, että EKPstä on tullut eräänlainen toimija ihan kuin vahingossa myös kohesiopolitiikassa. Nimittäin EKPn toimet vaikuttavat myös valtiontalouteen. Tämä on nyt ensimmäinen huomio. Tämä nyt on toteutunut sillä tavalla, että tämä on epäsuorasti johtanut siihen, että EKPstä on tullut viimeisin luotottaja. Ei tämä osoiti nyt kauhean hyvin toimi. No niin. Eli luotonantajana EKP on halunnut ostaa joko velkakirjalainoja. Kovin hidas tämä on. No niin. The ECB has been willing to buy bonds. Eli EKP on ostanut joukkovelkakirjalainoja sekundaarimarkkinoilta ja näin rahoituksen hinta on etemäten kohdalla mennyt alaspäin, ja, eli kustannukset ovat pienentyneet. Tämän lisäksi EKP on erittäin tärkeä vakausmekanismissakin päättämässä, miten se toimii. Tämä on ensimmäinen sarja muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet kohesiopolitiikkaan. Sitten toinen luokka on, että moni toimi, budjettikuripaketti, kaikki talouspaketit ja sun muut, joita pari vuoden aikana on nähty, muuttavat myös valvonnan luonnetta jäsenvaltioiden poliitikkojen osalta. Usein on kyse ikään ollut vain talousarviokurista, mutta kuten tiedämme, makrotalouden epätasapaino, menettely ja varsinkin koordinaatio vaikuttavat nekin makrotalouteen. Siellä huomioidaan sellaisia vaikutuksia, on, kun ajatellaan ongelmia pääoman kanssa tai kaupatasen kanssa. Ne ovat ohi siis finanssipolitiikan ja siinä puututaan yksityiseen sektoriinkin. Eli mitä tässä nyt on nähty, on muutos myös komission roolissa varsinkin, mutta joskus myös muidenkin toimijoiden roolissa EU-tasolla siinä, miten tätä hallinnointia toteutetaan. Kolmas luokka liittyy sääntelyyn, Lähinnä se on vaikuttanut rahoitussektoriin, että siellä on uudenlaista valvontaa, vakavaraisuusvalvontaa, ja siellä on oma tahonsa lautakunta, joka valvoo tätä, ja sitten mitä vaikutuksia on EKPn kautta tullut, kun sille on annettu oikeus harjoittaa valvontaa yhteisessä valvontamekanismissa. Tässä on valtaa siirtynyt, ja tämä on johtanut neljänteen luokkaan uudistuksia – Nimittäin on nähty, että moni EUn toimielin, varsinkin komissio ja EKP, ovat saaneet uutta toimivaltaa suhteessa jäsenvaltioihin. Tämä muuttaa demokraattista tasapainoa siinä, kukaan tekee mitä. Eli tästä on nyt syntymässä tilanne, josta voidaan sanoa ensinnäkin, että meidän mielestämme ohjausjakso ennen kaikkea määrittelee hallinnointia. Ja muut tekijät ovat ikään kuin unohtuneet matkan varrella. Esimerkiksi EU 2020 olemassa toki on, mutta kuinkahan paljon siitä enää kuullaan näinä päivinä. Ohjausjaksosta kyllä kuullaan ja sen seurauksesta on paljon vähemmän keskipitkän ja pitkäaikavälin tavoitteista tässä muutoksessa, kuten aikaisemmin todettiin järkevästä tai osallistavasta kestävästä kasvusta. Koordinaatio on hyvin tärkeä tässä. Monet asiat jäsenmaiden kesken kriisissä on nimenomaan hoidettu yli rajojen koordinoiden myötä. Ei ole mikään sattuma, että on kyse vakaus- ja koordinaatiosopimuksista hallitusten kesken. Koordinointi on keskeinen tekijä, vaikka kai tiedetä kuinka laaja se on, ja siksi silläkin on vaikutuksia kohesiopolitiikkaan. Tämän lisäksi joulukuisessa Euroopan neuvostossakin nähtiin, että siellä oli äänestystulos 27 vastaan yksi. Yksi ei ollutkaan muuten Britannia, vaan Saksa von Rompuyn ja komission tuella, kun pyrittiin enemmän sopimus lähtökohtaa käyttämään, että sanotaan, että okei, laaditaan sopimus ja sitten me vahvistamme teitä, mutta kaikki eivät hyväksyneet tätä. Se johti siihen, että paine väheni kohti sopimuspohjaisuutta talouspolitiikassa. Myös maakohtaisissa suosituksissa on nähty muutoksia. François Hollande jopa tuomitsi ne viime kesäkuussa, kun ne julkaistiin. Ei se kuulemma kuulu Brysselillä, mitä kukin tekee. Se oli viestin sisältö. Eli tässä on jännitteitä järjestelmässä. Sopimus lähtemis, lähestymistavassa on myös sellaista, että kohesiopolitiikassa on sovittu se, että komission ja joko jäsenvaltion ja alueen kesken on laadittu sopimus, mutta nyt tämä ajatus on jäsenvaltiossa vähän hylätty ja sanotaan hetkinen, se mikä alun perin oli kilpailukykyä, mikä se nyt olikaan, niin lähentymisväline, niin käsittääkseni se oli Saksan johdon keksintöä, jota monet jäsenvaltiot vastustivat. Eli ei tiedetty, miten pitkälle koordinaatiota voidaan harjoittaa. Epäselvää joskus on myös se, miten parlamentti sopii tähän kuvioon. Pitäisikö EKP täältäkin käsin valvoa, kun ajatellaan sen osalta, mikä sen alkuperäinen poliittinen rooli oli, pitäisikö sitä, sen valvoa komissiota ohjausjakson toteuttamisessa. Eli tässäkin on jännitteitä paljon, jotka on vielä ratkaistavaa. Mitä vaikutuksia täällä on ollut sitten? Jos ajatellaan talouspolitiikkaa, niin tärkeimmät vaikutukset liittyvät siihen, että kansallisia talousarvioita rajoitetaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tämä koskee varsinkin niitä maita, joissa on ollut kaikkein suurimpia vaikeuksia viime vuosien aikana, enkä nyt tarkoita vain niitä, jotka ovat yhteisymmärryspöytäkirjan piirissä mukana. Italia, Espanjakin ovat kärsineet näistä omassa finanssipolitiikassa. Ja totta kai yhdistynyt kuningaskuntakin, joka on myös ollut näiden toimenpiteiden kohteena. Tämä on johtanut siihen, miten varoja käytetään ja se on nyt muuttunut. Tässä korostetaan ennen kaikkea sitä, että vähemmästä saadaan enemmän, kun katsotaan varojen käyttöä. Se vaikuttaa investointeihin väistämättä. Yleisestikin julkinen investointistrategia monessa jäsenvaltiossa on kärsinyt siitä myös, miten tämä liittyy kohesiopolitiikkaan. Ainakin paineiden alla se on uudistusten takia. Lisäksi tämä merkitsee sitä, että se, mitä voi käyttää joko alueellisella tai kansallisella tasolla, muuttuu myös sen osalta, miten tätä hallinnoidaan. Tässä on selvää siirtymistä komissiossa katsoa ennen kaikkea laatua, miten saadaan aikaan kasvua orojen käytöstä, vaikka taloustieteilijät eivät välttämättä pysty sitä kun muuten olisimmekin rikkaita. Totta kai tämä johtaa siihen, että ylhäältä käsin annetaan painopisteitä jos ajatellaan nykyistä ohjelmointikautta kohdistopolitiikassa, on siellä korostettu kovasti sitä, että on selvä yhteys Eurooppa 2020 strategiaan seuraavalla kaudella, josta tuon puhun enemmän keskitytään muuhun. Kuitenkin, jos katsotaan järjestelmän kokonaisuutena, huomataan, että siellä on edelleen puutteita. Tähän palataan vielä myöhemmin, mutta täysin tätä ei ole vielä ratkaistu. Nimittäin tämä myrkyllinen yhteys pankkijärjestelmän ja julkisen talouden välillä. Uudistuksia ei ole riittävästi tehty, että tämä olisi hoidettu. Ja sitten ehkä muitakin vaikeuksia tulee vastaan, kun ajatellaan uudistusten toteuttamistaan. Pankkiunioni ei ole kaikkia ratkaissut. Se pääsi vain tiettyyn pisteeseen asti, kun hyväksyttiin tiettyjä rajoituksia, joista sovittiin yhteisessä kriisiratkaisumekanismissa joulukuussa, jos ajatellaan viime perjantaista kokousta ja mitä tuloksia saatiin perustuslakituomioistuimesta Saksasta, niin siellä on tiettyjä uhkia koko järjestelmälle olemassa, kun ajatellaan paineita Saksan tuomioistuimesta ja Saksan keskuspankista, niin EKP pystyy paljon heikommin käyttämään näitä hienoja uusia välineitä rahapolitiikassa. Ja oikeastaan uusia välineitä ei ole tullut esille muutosten myötäkään. Täällä on kyllä prosessi käynnissä, mutta mitään selvää näyttöä ei ole saatu uusista lähestymistavoista. Ja näin luovutankin puheenvuoron Johnille, joka puhuu kohesiopolitiikasta. Thank you, Ian. And, um... Kiitoksia, Ian. Hyvää huomenta hyvä puheenjohtaja, hyvät herrat. Jos sitten tarkastellaan kohesiopolitiikkaa ja sen vaikutuksia taloushallintoon, niin tutkimuksessamme kysyimme itseltämme neljää eri kysymyssarjaa. Ensimmäinen niistä koski sitä, mitä hyötyä kohesiopolitiikasta on. Toiseksi, mitä seurauksia on siitä, koesiopolitiikasta tässä suhteessa taloushallinnolle. Otetaan huomioon, että monissa suhteissa tämä suunta on vielä epävarma ja minkä näköinen suhde on taloushallinnon ja kohesiopolitiikan välillä ja mitä vaikutuksia tällä on Euroopan parlamentille. Aloitamme ensimmäisestä kysymyksestä kohesiopolitiikan merkityksestä taloushallinnolle. Sen tavoitteena on vahvistaa kohesiota, mutta tietysti on tärkeää huomata, että se on mukana lisäämässä pontta laajempialaiselle makrotaloudelliselle toiminnalle. Ensinnäkin makrotaloudelliset säännöt ja niiden noudattaminen. Tämä on ollut jo 20 vuotta voimassa suhteessa kohesion rahastoon. Ja tässä tietysti tulokset ovat erilaisia Jotkut jäsenvaltiot ovat noudattaneet näitä vaatimuksia, toiset taas eivät. Vasta äskettäin rahoitusta on silloin rajoitettu. Sen vaikutus on kuitenkin ollut merkittävä ja uhka siitä, että joutuu nimetyksi ja mustalle listalle, niin sillä tietysti on ollut vaikutuksensa. Ehdollisuutta on nyt kuitenkin laajennettu koskemaan kaikkia eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja. Ja meillä on välineet, jotka liittyvät vakavaraisen taloudenhoitoon ja neuvoston suosituksiin. Meillä on myös mahdollisuus toimia suhteessa kumppanuusohjelmissa ja mahdollisuus myös keskeyttää maksut ja katson näiden vaikutuksia pian. Toiseksi kohesiopolitiikkaa. Sillä on tietty vakautus, vaikutus. varsinkin kriisien aikoina. Se on auttanut elpymistä. Me olemme nähneet kuitenkin hyvin laajamittaistakin uudelleenohjelmointia joissakin jäsenvaltioissa ja etupainotteista toimintaa, työpaikkojen luontia, investointeja – joissakin maissa sitten uudelleenohjelmointia ohjelmointia ja kohesiopolitiikka on käytetty kriiseihin vastaamiseen rajoitetulla tavalla. Ohjelmien keskittyminen on kuitenkin pitäytynyt näissä alkuperäistavoitteissa. Toi kolmanneksi, kohesiopolitiikalla on selkeästi ollut tavoitteena viedä eteenpäin kulutusta, joka lisäisi kasvua. Olemme saaneet nähdä viimeisen kauden aikana Lissabonin strategian ja korvamerkintävaatimusten kautta sitä, että kohesiopolitiikan rahojen käyttö on keskittynyt enemmän spesifeihin kategorioihin, tutkimukseen ja, ja innovointiin. Ja osa rahoista on nimenomaan suunnattu näihin Lissabonin strategian tiettyihin osa-alueisiin. Olemme nähneet, että se on uuden sääntelykehyksen puitteissa vahvistunut. Eurooppa 2020 siis. Ja tämä on varsinkin liittynyt toimialakohtaiseen kulutukseen ja siihen, että on otettu käyttöön erilaisia ehtoja. Jotkut niistä ovat ristiriidassa keskenään. Ja lopuksi kohesiopolitiikalla on roolinsa myös, kun se pyrkii parantamaan kulutuksen alueellista ulottuvuutta, ensinnäkin sen kykyä vastata joihinkin kansallisiin haasteisiin ja tarpeisiin, mutta myös monitasoisen hallintomallin kautta, kun se on ottanut mukaan kansallisia toimijoita päätöksentekoon resurssien alkoinnista. Sillä on myös koordinointipotentiaalia, sillä on kyky koordinoida eri politiikan alueita ja suunnata niitä yhteisen tavoitteiden suuntaan. Vaikka se, missä määrin tässä on onnistuttu, on ollut aika vaihtelevaa. Kysymys on siitä, mitä seurauksia on uudistuksella. Ja lähtökohtana on se, että meillä on tällainen kestävä makrotalouden ympäristö. Se on tietysti hyvä talouskehitykselle ja investoinnille, inflaatio ja korkotason vaihtelut vähenevät ja lisäksi myös köyhien ja rikkaiden alueiden erot vähenevät. Tässä on monia tärkeitä kohtia, joita pitää painottaa. Tiettyjä ristiriitoja esimerkiksi sen vahvan paineen alla, joka kohdistuu julkiseen rahoitukseen, jota julkisten varojen konsolidointi aiheuttaa pitkällä aikavälillä makrotaloudellisessa puitteistossa ristiriita sen ja niiden leikkausten välillä, jota talouskehityksen käytetyn kulutuksen välillä on. Se rajoittaa yhteisrahoitusta kohesiopolitiikassa ja tämä on erityisen huolestuttavaa vaikkapa Kreikan ja Portugalin kaltaisissa maissa, jossa Kohesiopolitiikka vastaa miltei kaikesta hallitusten investoinneista. Eli ristiriitoja syntyy eri politiikan tavoitteiden välillä. Lisäksi voidaan tarkastella sitä, mitä vaikutuksia on niillä ehdoilla, joita eri muodoilla taloushallinnossa on, kun tarkastellaan politiikan toimintaa. Säännöksiä, jotka liittyvät uudelleenohjelmointiin, ja rahoituksen keskeytykseen. Miten toteutettavissa nämä ehdot ovat? Ohjelmointihan ei ole ei helppoa eikä mitenkään suoraviivaistakaan, vaan se merkitsee teknokraattista ylhäältä alaspäin lähestymistapaa, kun määritellään sitä, mikä on tietyn jäsenvaltion edun mukaista. Ja rahoituksen keskeytys saattaa vaikuttaa siihen, että rangaistaan tiettyjä maita, joilla ei ole siihen varaa. Ja saattaa vaikuttaa myös edunsaajan ryhmien tai alueiden tai yhteiskunnan osa-alueiden öö, huonon tilaan. Sellaista nyt kai eivät ole vastuussa niistä makrotaloudellisista politiikan muutoksista. Kolmanneksi olemme saaneet nähdä keskittymistä enemmän EU-poliittisiin tavoitteisiin. Varsinkin Eurooppa 2020 ohjelman puitteissa ollaan nähty, että kohesiopolitiikka siirtyy yhä kauemmas rakenneuudistuksen tiellä – Lisäksi voidaan puhua siitä, mitä tämä merkitsee kohesion tavoitteille ja käytännönläheisesti siitä, kykeneekö kohesiopolitiikka vastaamaan näihin tavoitteisiin. Olemme jo saaneet nähdä, mitä vaikeuksia jäsenvaltioilla on, kun se neuvottelee komission yksiköiden kanssa siitä, millä tavalla se noudattaa niitä odotuksia, joita on temaattisissa keskittymissä – ja vaatimuksissa suurempaan joustavuuteen. Neljänneksi, kun tarkastellaan pankkiunionia, niin tässä on tietysti mahdollisia etuja. Voidaan viedä eteenpäin yhdenmukaisempia rahoitusehtoja yrityksille kautta EUn pitkällä aikavälillä. Ja mahdollisesti saatetaan myös ottaa huomioon pankki- ja rahoituspalveluiden pirstaloituminen – ja lopuksi sitten toimielinvaikutukset. Varsinkin vahvistetaan neuvoston roolia strategisen päätöksenteon keskiönä ja samalla myös komission roolia täytäntöön panevana ja valvovana eliminä, varsinkin näissä kumppanuusohjelmissa ja operatiivisissa ohjelmissa. Se, mitä vaikutuksia sillä on parlamentille, se on vielä epäselvää ja puhunkin siitä pian. Tämän jälkeen katsomme sitten näitä eri skenaarioita, joita olemme kuvailleet. Olemme jakaneet keskustelumme kahteen osioon. Yksi niistä pohjautuu rajoittuneisiin menettelyyn, josta on jo sovittu, ja toinen taas kattavampaan lähestymistapaan. Rajoitettunut lähestymistapa merkitsisi sitä, että otettaisiin käyttöön muutakin kuin mistä sovittiin vuonna 2014 20 ohjelmointikaudella tehtävästä uudistuksesta. Ja eh, tutkimuksessa olemme, tällä sivulla 54 on tällainen kaavio, jossa jäsenvaltiot asetellaan siihen niiden velkaantuneisuusasteen pohjalta BKT-horisontaalisella akselilla ja sitten vertikaalisella akselilla osuus BKTstä. Siinä on neljä eri ryhmittymää. Ensinnäkin ne, joilla on korkea velkaantuneisuusaste ja jossa kohesiopolitiikka käyttää paljon Kypros, Kreikka, Unkari, Malta Portugali toiseksi korkea velkaantumisaste, mutta vähän kohesiopolitiikan rahoitusta BKT-suhteessa. Itävalta, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta kolmas. Vähän velkaantuneisuutta, mutta paljon kohesio äh, rahoitusta EU12 pitkälti ja sitten vähän kohesiopolitiikkaa, vähän velkaa. Suomi, Ruotsi ja Tanska. Ja ensimmäinen luokka, jossa on kaikkein eniten ö, verotuspainetta ja jossa myöskin, jos ehtoollisuutta rikotaan, niin ö, silloin vaikutukset ovat kaikkein suurimmillaan. E, Euroopan parlamentin rooli tässä rajoittuneessa skenaariossa on selkeästi se, että se valvoo sitä, mikä vaikutus tällä on sääntelykehykseen siitä, millä tavalla periaatteita sovelletaan. Tulkinnanvara nimittäin on huomattavasti ja kysymys onkin siitä, millä tavalla nämä ehdot tulkitaan suhteessa todellisuuteen. Sitten kattava skenaariomalli merkitsisi sitä, että huomattavasti enemmän valvotaan jäsenvaltioiden politiikkaa – ja ja vakauttamistoimenpiteitä otetaan käyttöön huomattavasti enemmän ja tässä suhteessa vaikutukset ovat hyvin epävarmoja. Käsittääksemme erillinen verotuskapasiteetti ottaisi johtaa siihen, että kohesiopolitiikkaa vesitettäisiin vähemmän rahoitu- mitä vähemmän rahoitusta sitä vähemmän merkittävä budjetti ja tämä vaikuttaa sitten taas alueelliseen kattavuuteen. Tämä merkitsi sitä, että ottaisin käyttöön yhä enemmän välineitä, joilla puututtaisiin tilanteeseen enemmän kuin mitä suuntaukset viime vuonna ovat osoittaneet. Automaattiset sanktiot, ehdollisuus, uudelleenohjelmointi, Ja silloin saattaisi syntyä uusia hallinnollisia jännitteitä kuin, enemmän kuin mitä tällä hetkellä on ollut nähtävissä. Kysymys on siitä, että sisältäisikö tällainen kattava malli uusia välineitä. Jos sillä uusia välineitä ei ole käytössään, niin todennäköisyys siitä, että syntyy lisää toimialakohtaistumista on olemassa. Toisaalta, jos se sisältää uusia instrumentteja, niin tämä tietysti riippuu sitten näiden välineiden budjetin määrästä. Pieni budjetointi saattaa vaikuttaa vain vähän, mutta suurempi budjetti merkitsee sitä, että sitten kilpailun kohesiopolitiikan kanssa tulee vähemmän rahoitusta kohesiopolitiikasta ja keskitytään enemmän alueelliseen ja temaattiseen kattavuuteen. Toisaalta sitten se taattaisi taas vähentää kohesiopolitiikan tämänhetkisestä vakautustehtävästään ja mahdollistaisi mahdollisesti sen, että voitaisiin keskittyä vähemmän kehittyneisiin Euroopan unionin alueisiin. Lopuksi sitten ne kysymykset, joita olemme esittäneet. Mitä vaikutuksia tällä on Euroopan parlamentille? Olemme ottaneet esille neljä päävaikutusta, jossa ensimmäinen koskee sitä, että tarvitaan vahvempaa Euroopan parlamentin roolia, kun suunnitellaan näitä toimenpiteitä, Toiseksi, tämänhetkisen parlamentin mukanaolo sääntelykehyssä ei ole mikään hyvä malli. Tärkeää on katsoa sitä, millä tavalla olemassa olevia toimenpiteitä täytäntöön pannaan ja tämän avulla siis voidaan puolustaa sitä, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla myös vahvempi rooli tulevaisuudessa. Toiseksi parlamentin sisällä täytyy koordinoida paremmin valiokuntien välillä ja käydä vuoropuhelua. Kysymys ei ole pelkästään talous- ja, talous- ja rahavaisen valiokunnan tai työllisyysvaliokunnan asioista, vaan myös muiden. Ja nämä roolit, joita tässä olen jäsennellyt, vaativat koordinointia enemmän valiokuntien välillä. Kolmanneksi parlamentti ja kaikki me muutkin tietysti tarvitsemme lisätietoa siitä, millä tavalla nämä menettelyt vaikuttavat jäsenvaltioihin ja varsinkin olemassa olevat menettelyt seuraavalla ohjelmointikaudella, kuten myöskin tulevat uudistukset. Olemme nähneet jännitteet eri politiikalojen välillä. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla ne vaikuttavat eri jäsenvaltioiden tilanteisiin ja mikä vaikutus niillä on eri ryhmiin ja alueisiin eri jäsenvaltioiden välillä. Lopuksi vielä sitten sopimuksellinen muoto on tärkeä. Tässä varana se, että vastuullistilanpitovelvollisuudet saattavat vaarantua, mikä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentilla kyllä pitäisi olla johtavampi rooli valvonnassa. Ihan <clears throat> lyhyys yhteenveto arvio siitä, mitä tähän asti olemme nyt tuoneet esille. Ensinnäkin tässä on paljon merkittäviä muutoksia tullut, ja ne muuttavat tilannetta, missä kansalliset toimijat alueellisella valtakunnallisella tasolla ovat keskenään tekemisissä talouspolitiikan kanssa, jota Euroopan unionin tasolta määrätään. Toista, mitä totesin alussakin, tässä on välillisesti nyt uusi rooli annettu keskuspankille, joka vaikuttaa kohesiopolitiikkaankin. Sattumalta ehkä, mutta niinpä vain se on. Lisäksi pankkien luototus on edelleen rajallista. Tässä on rahoitusmarkkinoilla tapahtunut pirstaloitumista. Se vaikuttaa pk-yrityksiin ja siksi vaikuttaa myös pk-yritysten valmiuksiin selviytyä. Toiseksi ei oikeastaan tiedä, mihin tämä todellinen talous- ja rahaliitto oikein vie. Tiedämme, että pankkiunioni on epätyydyttävä kompromissi, mitään uutta esitystä ei ole vielä tullut esille, että olisi talletusta kuita jotenkin yhteisenä niin, että tässä jäsenvaltioiden ja pankkijärjestelmän kytkökset eivät haittaisi. Tämä vuosi on tärkeä, koska EKP ottaa kontolle myös valvonnan – ja se tekee myös arvioita varoista. Ja se saattaa ehkä johtaa, että tulee eteen uusia pankkeja, jotka ovat vaikeuksissa nyt, kun jäsenvaltiot, joissa todennäköisesti näitä on, eivät ole kovin vahvoilla myöskään, kun halutaan ratkaista näitä pankkiongelmia. Voi olla tulee rahoitusongelmiakin tämän myötä. Sitten finanssiunionin ehdotukset ovat jäissä. Komissio on tehnyt oman esityksensä todelliseksi raha- ja talousliitoksi, mutta mitään uutta suuntaa ei kuitenkaan ajatella varojen käyttöä. Tai sitten Euroopan joukkovelkakirjalainojen käytössä. Jos on joku täällä, joka Saksan myötä, niin se on kyllä näin. Suomalaisetkin varmasti sanoisivat ei. Sitä paitsi, että meillä on pyrkimyksiä kyllä kohti taloushallintoa, mutta se ei vain toteudu. Ja sitten mikä tärkeää myös, joka on tullut usein esille, että kun tässä pyritään legitimoimaan taloushallinnon suuntaa, niin tässä on valtavia ja kiperiä haasteita edessä. Kiitoksia kovasti. John, uh... Kiitos Jan, kiitos John. Tämä hiljaisuus oli varmaankin merkki siitä, että Tämä vaikutti ajattelumme tulevaisuudesta. Nyt sitten kysymyksiä ja kommentteja. Harvaa sanottu, mutta ihan aloittaa. Ei kuka se oli? Ivas Kudmanis ensin. Ei kun Jan. No niin, sovitte keskenään. Thank you, I'm just thinking... Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin tätä täydentävyyttä vain. Minulla oli mahdollisuus äskettäin kuunnella ministeri Schäublea Brysselissä, kun hän esitteli omat näkemyksensä euroalueen taloudenhallinnon tulevaisuudesta ja niin edelleen. Parlamentin tulevaisuudesta ja tarpeesta saada uusi parlamentti euroalueelle jos oletetaan, että Euroopan toimielimet, että ne perussopimuksen mukaan eivät pysty hoitamaan euroalueen ongelmia, joten on tarpeen muuttaa perussopimusta. Ja jos se ei ole mahdollista sitä muuttaa, niin sitten pitäisi ryhtyä pragmaattisiin toimiin, jos nyt sitarasin oikein. Tämä oli hänen viestinsä, eli käytännölliset toimet ovat esimerkiksi, jos ei voida olla parlamenttia euroalueelle, niin sitten pitäisi perustaa eräänlainen alivaliokunta, aliparlamentti Euroopan parlamentin sisällä ja niin edelleen. Kroatian kollega oli myös siellä, niin niin jolla nyt erehdyn, oli aika selvää, että mikä Saksan hallituksen kanta on euro, euron euroalueen tulevaisuudesta. Ja niin mehän tässä kysymme itseltämme kysymyksiä. jotka koskevat euroaluetta ja kaikkia mekanismeja, joita siellä otetaan käyttöön. Siis finanssipoliittinen sopimus ja euroalue. Mikä on sitten sen seuraus tulevalle kohesiopolitiikalle? Ihan naivi kysymys. En ole kansantaloustieteilijä itse. Voisitteko kuvitella, että oli täysin, olisi täysin erilaista kohesiopolitiikkaa euroalueella ja ihan eri kohesiopolitiikkaa sen ulkopuolella? Eri nämä eri välineet, metodit. Ja toinenkin kysymys minulla olisi, joka täydentää ensimmäistä. Niin kuin muistamme, niin meillähän oli ongelma niin kutsutussa perinteisessä kohesiopolitiikassa, joka liittyy konvergenssiin. Ja investiomyönteinen, kasvumyönteinen kohesiopolitiikka, sitä pidettiin sitten modernina ja niin edelleen. kun tarkastelen teidän esitystänne, niin kun sanotaan, että kohesiopolitiikka mahdollistaa sen, että keskitytään vähemmän kehittyneisiin alueisiin, niin jos sitä lukee huolellisesti, niin ihan kun mennään takaisin taaksepäin, että sanotaan, että kohesiopolitiikassa on kyse kohesiosta, niin että pitkällä aikavälillä palataan vähemmän kehittyneisiin, siis konvergenssiin, ja sitten rinnakkain on nämä uudet välineet, jotka menevät eri investointirahastoisiin, jotka eivät ole mukana kohesiopolitiikassa. Ne ovat kohesiopolitiikan ulkopuolella. Olenko väärässä? Että tämä olisi mahdollinen skenaario. Nyt toistamme koko ajan, että kohesiopolitiikka on ainoa investointipolitiikka Euroopassa ja se on kasvumyönteistä ja niin edelleen. Mutta onko tämä kaikkien muutosten tulos? että palaamme kohesiopolitiikkaan, joka hyödyntää vähiten kehittyneitä. Ja muut, menevät, muut osat menevät muihin politiikkalohkoihin EU-ssa, jotka ovat sitten erilaiset euroalueelle ja sen ulkopuolisille. Kiitos. Thank you, Jan Kiitos Jan sitten Ivars Goodmanis. Kiitos Danota mahdollisuudesta pitää puheenvuoro. Hyvät herrasmiehet, kuuntelin kovin tarkasti mutta pahoittelen nyt, että täytyy sanoa. Minulla on tunne, että ette käsittele yksityiskohtia tarpeeksi. Ja ilman matematiikkaa, tilastoja, niin nämä johtopäätökset, jotka teitte pankkiunionista, yleisistä asioista yleensä, niin se, se on jotain, mitä me emme tarvitse. Yritän selittää, miksi olen näin kriittinen tämän tyylisistä tutkimuksista. Minulla on nyt käsissäni 2007-2013 rahastojen toteutus. Walter Defie, joka on pääjohtaja komission pääosastolta 11. helmikuuta 2014 tältä päivältä. Ja kun nämä paperit näin, ja kun tein omat analyysini, ja olen tehnyt analyysiä neljän vuoden aikana vaihe vaiheelta, äh, asettaa häpeää nimeä, mutta ilman mitään superselityksiä. Ja minun täytyy sanoa, että meillä on jotain yhteistä. Jos tarkastelemme lukuja, ihan raakatilastoissa, siis onhan tämä tilastovalhe emävalhe sanonta, mutta mitkä ovat komission analyysiä minun todelliset tulokset? Ovatko samanlaiset vai ei? Selitä. Komission analyysissä he yrittävät laatia eräänlaisen taulukon. Siis ei sellainen, missä on tämä käyttöaste ja hyvä hallinnointi. Tämä varmaan tunnette. Mitä siitä sitten näkee? Mielenkiintoinen malli siinä on. 727 on vain 27 prosenttia. Pidetään, että niissä on hyvä käyttöaste ja hyvä hallinto. Sitten heikko ja heikko optio, Yhdeksän valtiota, 30 prosenttia, mutta 20 prosenttia maista molemmilla puolilla on heikko käyttöaste ja vahva hallinto tai toisinpäin. Näyttää, kun tämä olisi tilastoja vaikea toteuttaa, mutta mites minun analyysini? Yritin analysoida pääpiirteitä, jotka tarkoittavat taloushallintoa. Seuraamuksia tulee, jos on liiallinen budjettivaje ja jos on makrotaloudellisia epätasapainotiloja. Se on nyt kirjoitettu lakiin. Yritän tarkastella vuodesta 2009 vajelukuja lähtien käyttöaste, käyttöasteet ja kapasiteetit. No mitä siinä näkee? En nyt käsittele Romania ja Bulgariaa. En tiedä mistä syystä. En pystynyt saamaan normaalia käyttöastetta. En tiedä, kukaan ei pystynyt minulle selittämään komissiossa täällä tai ei selvityksiä ei myöskään kansalliset ministerit pystyneet selvittämään. Mutta ei otetaan muut maat, esimerkiksi Italia ja Tsekin tasavalta. Ei mitään yhteyttä. Jos tarkastellaan Italian budjettivajan lukuja, ne ovat paljon paremmat. Kun on sitten maita, joissa on hyviä käyttöasteita ja huonoja käyttöistä. 26 vuonna 2007. Hyvin huono käyttöaste. Kuitenkin budjettivaje on vähemmän kuin 3 prosenttia. Okei. Okay. 127 prosenttia on kokonaisvelka valtiolla, mutta analysoidaan nyt. Teillä on kykyä analysoida. Mitkä ovat pääargumentit? Näyttää siltä kuin budjettivaje ei, koska esimerkiksi on maita, joilla on kovin, kovin pieni vaje, mutta huono käyttöaste myöskin Tsekin tasavalta. Niillä on kolme prosenttia, vähän, vähän, vähemmän, vähän enemmän kuin kolme prosenttia nyt Maastrichtin kitereistä, mutta käyttöaste on kovin huono. No sitten toisinpäin. Ei Liettua Viro parhaat käyttöasteet, mutta Portugali Espanja. Nehän mainitaan usein maina, jotka ovat kriisimaina ja mitä muuta sitten. Mutta mitä sitä näkee? Ei näe yhteyttä asioiden välillä. Tarkastellaan Espanjaa. Valtion velka yleensä. 2093 prosenttia BKTstä. 8,4 sitten vuonna 2012 virallisesti, mutta käyttöaste ei ole huono. Vitos sijalla 27 käyttöasteessa. Vieläkin kun budjettivaje on yli 10 prosenttia. Muutaman vuoden ajan oli 9,7, 9,4, jopa 11,2 budjettivaje jos tarkastellaan Portugalia. Myöskin. Ja sitten tullaan kysymykseen. Ja se on seuraava analyysin vaihe, joka täytyy tehdä. Muuten te, mitä te mainitsitte, niin se ei ole hyödyksi niille, jotka yrittävät tehdä poliittisia päätöksiä. Koska, selitän vielä yhden asian puheenvuoron lopuksi. Jos tarkastellaan komission analyysejä, niin näiden taulukoiden alussa on hyvin mielenkiintoinen taulukko. Jos ne ovat niin merkittäviä eri maille, miten tärkeitä ne rahat sitten ovat, kohesiorahat eri maille? Ottavat kohesiorahat EU-sta, sitten kansallinen yhteisrahoitus, ja verrataan sitä BKT, he nähdään mielenkiintoisia asioita. Unkari. Julkiset investoinnit, 95 prosenttia. Siis ei ole investointeja. Mutta täytyy käsitellä myös tätä rahoitusta. Siis jäsenvaltioiden täytyy se rahoittaa. No Liettua, 75. No mitä se Espanja? 11 prosenttia vain. Entäs Portugali? Viisi kertaa korkeampi 50 prosenttia. Mitä minä haluan sanoa loppujen lopuksi? En tiedä. Komission tulokset osoittavat, että ei ole helppo löytää todellista avainta. Miten voidaan avata ovi? Miten tehdä yhteys kohesiopolitiikan käyttöasteen välillä? Ihan kvantitatiivisilla luvuillakin. Mikä on sen yhteys hallintotapaan? Siis 30 prosenttia plussasta, 25 prosenttia miinukseen mennään tilastojen mukaan, jos sanotaan, että hyvä käyttöaste ja hyvä hallinto liittyisivät toisiinsa. Eli on mahdollista, että todellinen analyysi täytyy tehdä syvemmällä tasolla. Ei niin, että olisi pelkästään velka tai budjettivahe tai negatiivinen kauppatase. Yhdessä täytyy löytää, ei pelkästään te, ne kaverit, jotka tekevät analyysejä. Mitkä ovat oikeat parametrit? kyseessä. Toinen asia sitten, minun ymmärrykseni, että olemme tulossa analyysien loppuun, niin että siinä pelkästään matemaattista käyttöastetta, koska matemaattisesti käyttöaste voi olla kovin suuri, mutta jos tarkastellaan 2000-2006 kautta ja jopa aina vuotta 2000, nähdään maita, joissa on oikein hyvä käyttöaste, mutta ensimmäiset, jotka joutuivat kriisiin ja pyysivät IMFltä EUlta lisärahaa, vaikka ovat toteut- käyttöasteena toteuttaneet suuria summia. Ja tässä on aina kohesion ystäville kysymys, että mihin hittoon sitä kohesiorahaa halutaan, jos kriisi tulee, olette ensimmäisenä sitten lahterin pöydällä. Niin, niin, nyt pitäisi mennä syvemmällä analyysissä, hyvät herrat, koska muuten analyysi ei anna mitään olemassa olevalle parlamentille, eikä mielestäni myöskään seuraavalle. Eli komission kanssa täytyy yhdistää voimat, että saadaan tämä kunto. Jens Nielsen seuraavaksi. Tack så mycket, jag pratar svenska. Kiitoksia puhun ruotsia, kun kerran saan puhua. Ja saan kuulla tulkkaustakin ruotsiksi. Kiitos puheenvuorosta, kiitos selvityksestä. Kyllä tästä jotain hyötyä on poliittisessa keskustelussa. Totta kai aina jotain paremminkin voi tehdä, mutta kyllä minä uskon, että tässä hyötyä on. Minun kokemukseni ovat tietenkin Ruotsista ennen kaikkea. Tässä selityksessä jossain todettiin, ainakin otin sen sieltä nyt yhtenä esille, että jäsenvaltiot ovat etääntyneet Eurooppa 2020 tavoitteista. Kriisin myötä niin on syytetty kriisi, jota on etänytetty pitkäaikavälin tavoitteista, niin minäkin olen huomannut. Jos ajatellaan paikallisen alueellisen tason toimijoita, jotka usein mainitsevat pitkän aikavälin painopisteet Eurooppa 2020 ohjelmassa, usein jäsenvaltioissa. Ja nyt kun kumppanuussopimuksesta neuvotellaan, näyttäisi siltä, että jäsenvaltiot ja ainakin hallitukset käyttävät tilaisuutta hyväkseen niin, ettei välttämättä noudatetakaan ohjelmalinjauksia, koska voi syyttää kriisiä. Voi olla kyse varoista, myös siitä, miten, mihin varoja ohjataan – mielestäni yhä vähemmän on sitoutumista jäsenvaltioissa ilmastopolitiikkaan siinä muodossa kuin pitkän aikavälin strategiassa sitä on muotoiltu. Eli se on ainakin tämä kokemus. Minulla ainakin on Ruotsista tämä kokemus, että jäsenvaltiot eivät tietenkään mene vastoin pitkäaikavälin tavoitteita, mutta tässä hyödynnetään tilannetta. Muissakin maissa se on nähtävissä sinällä mielenkiintoista. Tässä tavallaan mennään vastoin sitä politiikkaa, josta itse on päätetty. Ah, thank you, Jens. Madame Maletic. Kiitos, Jens. Sitten rouva Maletic. Very much, Madame Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin tähdentää sitä, että tämä analyysi selvästi osoittaa yhden tärkeän ongelman Euroopan unionissa, mutta myös jäsenvaltioissa. Nimittäin, että tässä tarvitaan eri politiikalohkojen yhteensovittamista. Käsittääkseni tässä parlamentissakin tällaista ongelmaa on. Minä olen Ekon valiokunnan jäsen. Ekon valiokunnassa me aina käymme keskustelua eri toimenpiteistä, jotka liittyvät ohjausjaksoon, maakohtaisiin suosituksiin, liiallisen ylijäämän menettelyyn tai makrotaloudellisiin alijäämiin – me olemme nähneet hyviä kansallisia uudistusohjelmia toteutettavan, mutta eri maat tekevät eri asioita liittyen siihen, miten pienentää alijäämää ja miten antaa uutta pontta talouskasvulle. Vähän sama juttu kuin on kohesiopolitiikassakin, mutta kuitenkin ihan erikseen tästä keskustelusta. Kansalliset uudistusohjelmat varmasti tarvitsisivat jotain panosta myös maakohtaisista suosituksista, joita komissio on antanut, mutta näistä keskustellaan budjetin tai ECOFIN neuvoston puitteissa parlamentissa tai sitten valtiovarainministeriöissä eri maissa ja niin edelleen. Sitten toisaalta meillä on tämä aluekehitysvaliokunta. Meillä on omat ministeriönsä aluekehitystä varten kaikissa jäsenvaltioissa. Usein valtiovarainministeriökin hoitaa tätä ehkä hyvä niin, parempi kuin muuten. Ja meillä on tietenkin analyysiä kumppanuussopimuksista, ohjelmista, strategisista asiakirjoista liittyen kohesiopolitiikkaan. En oikein vain näe tämmöistä yhteyttä olevan olemassa kumppanuussopimusten, operatiivisten ohjelmien ja täytäntöönpanon kanssa kohesiopolitiikassa suhteessa siis kansallisiin uudistusohjelmiin tai maakohtaisiin suosituksiin, menettelyihin, jotka liittyvät makrotaloudelliseen epätasapainoon, tai menettelyihin, joita tarvitaan maissa, joissa pyritään torjumaan liiallista ylijäämää ja niin päin pois. Joskus maat ovat vähän hukassa tässä, kun ratkaisuja etsitään. Jos ajatellaan Kroatiaa, niin Kroatia on tammikuusta lukien ollut muodollisesti mukana liiallisen alijäämän, ylijäämän menettelyssä. Sitten jos katsoo näitä toimenpiteitä Kroatiasta, niin niitä on kovin vähän. Jos ajatellaan lääkkeitä ja palkkoja, jos niitä leikataan, niin kilpailukyky kärsii. Jos leikataan eläkkeitä tai sosiaaliturvaa, niin köyhyys lisääntyy. Se käy vastoin Eurooppa 2020-strategiaa. Tämä on kuitenkin kaiken suurin osa myös menoista talousarviossa. Ja aina mennään siihen suuntaan, että pitäisi investoida, saada pääomaa, ja kuitenkin pääomainvestointia leikataan samaan aikaan. Se vie meiltä mahdollisuuksia käyttää myös kohesiopolitiikkaa. Meidän pitäisi jotenkin miettiä, miten tukea maita, joissa kasvu ja kehitys on alle 75 prosentin keskiarvosta, koska kehityspolitiikka keskittyy noihin maihin – antaisi jotenkin heille mahdollisuus hengähdystaukoon, jos on kyse myös liiallisen alijäämän menettelystä, että voisivat edelleen saada tukia pääomainvestoinneille. Esimerkiksi parametissakin voitaisiin sanoa, että nuo maat voisivat mennä yli jopa 3 prosentin alijäämässä, jos kuitenkin varat ja menot liittyvät kohesiohankkeiden yhteisrahoitukseen Hankkeita tarvitaan, jotta voitaisiin tukea talouskasvua. Jos vain leikataan ja leikataan näitä varoja, niin joudumme kehään ja kehitys ei pääse vauhtiin. Kiitos. Thank you. I would like to ask the European Commission. Haluaisin kysyä, haluaako komissio puheenvuoron? Angel Katalina Rubianus ymmärtääkseni on paikalla. Haluaisitko puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja, kiitos tekijöille mielenkiintoisesta alustuksesta, joka antaa paljon arjoittelemisen aihetta. Ei pelkästään vastauksia, vaan myös uusia kysymyksiä siitä, miten kohesiopolitiikkaa voidaan sopeuttaa paremmin tähän nopeasti etenevään taloushallintoasiaan. En käsittele nyt kaikkia asioita, koska on myös monia kysymyksiä tullut esille, joita täytyy miettiä tarkemmin. Kaksi kolme asiaa, joihin tartun. Ensimmäinen on se, että kun tutkimus mainittaa, että on suurempi riski käyttöasteelle, siis niissä maissa, joissa on suuria velka- ja vajetasoja. Tässä haluaisimme painottaa, että ainakin tähän asti emme näe selkeää kollerelaatiota. On maita, joissa on ollut suuri finanssipoliittinen paine – soveltusohjelmat Kreikka, Portugali, Irlanti, jotka ovat parhaiden joukossa käyttöasteessa nykyisellä ohjelmakaudella. Ei nyt, en nyt halua väheksyä, mutta esittääkseni myös näkemyksen, että merkittävät finanssipoliittiset haasteet eivät sisällä välttämättä pienempää käyttöastetta. Sitten yhteys sen välillä, että on korkea velkataso ja sitten seuraamusten todennäköisyys näissä uusissa makrotaloudellisissa ohjelmissa. Tässä haluaisimme painottaa, että mahdollinen seuraus ei ole sen vuoksi, että on suuri velkataso, tai olisi, että olisi edes liiallista vajetta. Eli vaan, että kun ei ryhdyt asianmukaisiin toimiin neuvoston suosituksen jälkeen, silloin mekanismi lähtee käyntiin. Ja joka tapauksessa maksatusten keskeyttäminen, siihen liittyy myös suojamekanismeja. Tässä yhteydessä tiedätte, että komissio julkaisee suuntaviivat siitä, että miten makrotodellisia ehdollisuusmekanismeja toteutetaan. Sitten kolmanneksi ja viimeiseksi Tutkimus mainitsee, että on mahdollinen vaara siitä, että politiikka sektorisoituu. Tässä haluaisin muistuttaa, että nykyinen asetusartiklassa 5 pitää yllä kumppanuusperiaatteen yhtenä avainperiaatteista politiikassa. Se on yhtä vahva kuin, ainakin kuin aiemmin. Eli kun operantillisessa ohjelmissa neuvotellaan kumppanuussopimuksista, niin työmarkkinaosapuolet, paikalliset viranomaiset ja niin edelleen täytyy olla täysin mukana strategioiden ja alueellisten operationaalisten ohjelmien laadinnassa. Kiitos. Kiitos hyvät kollegat. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa muutaman sanan. Ihan vain muistuttaakseni tämän selvityksen historiasta kaikkia. Johan Zeller ja sitten minä oman juttuni kanssa. Niin, puheenjohtaja, kiitos. Otin, pyysin puheenvuoroa sen vuoksi, en kuulin, mitä Jan sanoi, joka siteerasi talousministerin sanoja Saksasta ja tulkitsi niin, että niin kuin hallituksen tahtona olisi luoda erillinen euroalueen parlamentti. Voin kyllä vastustaa. Ei kukaan halua erillistä parlamenttia euroalueelle Saksassa, eli kiistän tämän. Mutta se, mitä tarvitaan, on se, että justeerataan se niiden maiden välillä, jotka joko ovat euroalueessa tai pyrkivät siihen, nimittäin kansallisella tasolla sen kanssa sopeutetaan yhteen sen kanssa, mitä Euroopan parlamentissa keskustellaan. Valtiovarainministeri sanoo kuitenkin myös, että ne maat, jotka eivät halua tulla euroon pitkällä aikavälillä, ovat ikään kuin sulkeneet itsensä ulkopuolelle, niin sitten tietysti tässä keskustelussa eivät voi olla mukana. Siitä on kyse. Mutta ne valtiot, jotka ovat euroalueessa, jotka pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä pyrkivät siihen, niin siinä tarvitaan erauselintä kansallisten päätösten välillä, joita tehdään kansallisissa parlamenteissa. Yhteydessä se, täytyy sitten olla yhteys Euroopan parlamenttiin niiden maiden edustajiin, jotka ovat euroalueen maista tai niihin pyrkivistä maista. Miten sitten voisiko olla ekovaliokunnan alivaliokunta tai mikään muoto sitten yhteistyölle valitaan, niin se on vielä keskustelun aihe myöskin meidän kesken. Niin tämän halusin vain selventää vielä. Uh, thank you. Is there no comments? Niin, jos ei ole kommentteja enää Eli viime vuonna kesäkuussa ehdotin, että käytetään tämä viimeinen oma-aloitemietinnön paikka, joka vielä meidässä oli käytössämme oma-aloitemietinnön valmisteluun juuri tästä yhteydestä uuden esille tulevan makrotaloudellisen hallinnoinnin ja kohesiopolitiikan välillä EU:ssa. Myöskin tiedonanto tuli marraskuussa – tai oli suunnitteilla, se on kuitenkin hävinnyt sitten komission 2013 ohjelmasta. Koordinaattori ja valikunta ovat viisaudessaan päättäneet, että tällaista omalaita mietintöä ei tehdä. Annettiin tämä viimeinen slotti eri aiheelle, eli ainoa tapa edetä oli tehdä selvitys. Siitä saataisiin siis sitten jätettyä perintö tulevaisuuden regivaliokunnalle, koska 2014-2020 politiikka kun ajatellaan näitä muutoksia taloushallinnossa ja myöskin uudessa sääntelykehyksessä olevia muutoksia. Kohesuopolitiikan kannaltaan siihen se liitetään läheisesti yleiseen taloushallintopolitiikkaan EU-ssa niin, että siltä pohjalta tarvitsemme tällaista perintöä välitettäväksi eteenpäin tulevalle valiokunnalle, koska Euroopan parlamentin rooli siinä, kun arvioidaan politiikkaa, täytyy muuttua drastisesti. Se ei perustu enää siihen, että tarkastellaan jäsenvaltioita ja alueita ja kaupunkeja ja sanotaan kriittiseen sävyyn tai arvioidaan niiden hallintokapasiteetteja, ei virheasteita, kaikkia näitä tärkeitä asioita sinänsä politiikalle. Politiikkana itsessään, vaan että meille tulee myöskin, ja se tulee myös näistä suosituksista esille, Euroopan parlamentti, tämä valiokunta, on asemassa, jossa täytyy tarkastella kohesiopolitiikkaa sen tulosten osalta suhteessa Euroopan unionin taloushallintoon ja tarkastella, mitä taloushallinnossa on meneillään ja mitä se, miten se vaikuttaa kohesiopolitiikkaan. Eli sen lisäksi, että tarkastellaan huolellisesti jäsenvaltioita ja alueita, meidän täytyy olla parlamenttina hyvinä myös, hyviä myöskin komission valvonnassa, neuvoston valvonnassa ja erityisesti jos ajatellaan investointilausekkeen metodologiaa, josta emosta vastaava komission jäsen, siis hänen mielestään sellainen metodologia on käytössä, niin sitten tulee seuraamusmenettely, jota me kutsumme makrotaloudelliseksi ehdollisuudeksi. Eli niin kuin raportissa sanotaan, pitää olla näkemys siitä, että mitä Euroopan toimielimet tekevät, jotta ei heikennetä tätä politiikkaa pelkästään toimeenpanovälineeksi taloushallinnolle ja muille tavoitteille. Ja että, että rangaistaisi virheistä, jotka eivät kuulu politiikkaan. Tämä on hyvin tärkeä johtopäätös meille ymmärtää, että miten täytyy muuttaa valiokunnan roolia aluepolitiikassa tässä yhteydessä mutta myöskin, että miten organisoidaan parempi yhteistyö Euroopan parlamentin sisällä, koska yhteistyömme Ekon valiokunnan kanssa, budjettivaliokunnan, talousarvojen valvontavaliokunnan on ihan avainasemassa ja saattaa olla erilaista kuin nykyään. Eli se, mikä tulee esille raportista, ei ole kovin optimistista, mutta Euroopan parlamentin kannalta viittaatte mahdollisuuteen, että parlamentti joutuisi vähän sivuraiteelle tässä koko jutussa. Eli tässä tarkoituksena oli todellakin tutkia, että miten nämä tulevaisuuden haasteet voidaan hoitaa, koska 2020 asti ohjelmakausi on uusi aikakausi politiikassa, joka toisaalta on, ja siitä olemme ylpeitäkin, olemme pystyneet tekemään siitä EUn investointipolitiikan. Se on siis osa taloushallintoa, joka on ensimmäinen osa ehdollisuutta, mutta sitten tietysti hinta ja riskit ja vaarat, ja niistä täytyy olla täysin tietoisia. Eli halusin vain sanoa, että tavoitteena ei ollut tarkastella politiikan hallinnointia perinteisessä mielessä, että miten hallinnointiasioita hoidetaan politiikassa, vaan tarkastella sitä siinä yhteydessä, että miten muuttuva taloushallinto eu vaikuttaa siihen. Eli tämä olisi oma panokseni keskusteluun, niin nyt haluaisin kysyä, kumpi vain haluaa kommentoida ensin alustajista. Ian, ole hyvä. Thank you, thank you Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. No minäpä yritän antaa vastauksen, joka ottaa huomioon useita näitä eri näkökohtia, joita on esitetty. Kysymys tästä Euroopan unionin eriyttämisestä. Ensinnäkin kohesiopolitiikka on 28 jäsenvaltion politiikkaa. Näin se on sopimuksessa kirjoitettu, se on täysin selvää. Mutta se, mitä nyt tässä nähdään 18 jäsenvaltion alueella plus Puola, joka haluaa ottaa osaa joihinkin näihin taloudellisen integraatioin osioihin – lähentyvät toisiaan, niin nähdään joitakin politiikan aloja, joissa on kohesiotavoitteita, mutta niitä täytäntöön pannaan muilla kuin kohesiokanavien avulla. Eli on, onpa tämä keskustelu Zellerin kanssa sitten oikea tai ei, siitä voimme puhua myöhemmin. Mutta riippumatta siitä, että tarvitaanko uusi toimielin muoto, valiokunta tai uusi parlamenttiosio, on kuitenkin sellaisia asioita, jotka keskittyvät vain tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja tämä aiheuttaa valvontaongelmia, tiedonjako-ongelmia. Ei ole rakenteita, joilla hoitaa sitä. Tämä on se sisältö, jota pyrimme ottamaan esille näistä eri asioista. Lisäksi lisäkoordinaatiota tapahtuu. Mutta jossain sen sisällä, jossain sen, jotkut ovat sen reunalla ja jotkut sen ulkopuolella ja se maa, josta minä tulen – esimerkiksi tulemasta, joka haluaa ulkopuolella. Mutta tämä on ihan todellisuutta, joka täytyy vain korjata. Ja sitten Kroatista se kysymys. On tietysti ongelma siinä, että sopeutetaan näitä eri tavoitteita talouspolitiikassa. Otitte huomioon sen hyvin, ilmaisitte sen jännitteen, joka makrotaloudellisen vakaustavoitteen ja Eurooppa 2020 tavoitteen välillä ollaan. Mutta tässä mennään pidemmälle siinä mielessä, että kansalliset parlamentit, jotka saattavat pitää itseään suvereenina tietyillä alueilla siinä, miten vaikkapa julkisista varoista päätetään, nyt menettävät tuota päätäntävaltaansa. Se on demokraattisen legitimiteetin sisältö tässä rahatalousunioni ehdotuksessa näissä neljässä kertomuksessa ja komission suunnitelmassa. Se, millä tavalla parlamentti sitten tuohon jännitteeseen sisältyy, niin minusta se on kovin epävarmaa. Se riippuu Euroopan parlamentista, jotta se keksii aloitteita, jotta tähän demokraattiseen ongelmaan voitaisiin pureutua, joka mielestäni vielä ei ole otettu riittävän hyvin esille. Tanutta Hybner on oikeassa koheesiopolitiikkaa keksitään uudelleen Euroopan unionin sijoituspolitiikkana, mutta se on samalla investointipolitiikkaa, jossa on paljon rajoitteita. Ja ehkäpä ei kannata katsoa vuoden 2009 absoluuttiotasoihin ja sanoa, mitä tapahtuu vuodesta 2014 eteenpäin, sillä tilanne on aivan uusi koheesiopolitiikan muutosten seurauksena. Mutta ehdottomasti absoluuttiotasot ja niiden korreloiminen kansalliseen rahoituksen ei pelkästään ole kyseessä, vaan kysymys on myöskin valvonnasta tai siitä, mikä on jäsenvaltion alkuperäistaso, miten paljon rajoitteita on ollut ja miten säädökset täyttää. No, John tuntee tätä alaa paremmin. Halusin painottaa sitä, että meidän tavoitteenamme ei ole arvioida aiempaa kohesiopolitiikkaa, vaan pohtia tulevaisuutta näiden muutosten seurauksena, politiikkaan on tehty. Eli itse asiassa olemme tehneet yhteistyötä myös tämän äh, taannehtivan äh, arvion suhteen, mutta se ei ollut kuitenkaan tavoitteenamme. Mutta ehkäpä John haluaisi ottaa esille nämä kohesionäkökulmat. Yes, thank you. Kiitos. Lisäisin tähän muutaman seikan, mitä Ian toi jo esille. Ensinnäkin Jan Albrechtille siitä, mikä on tämä tuleva suhde uusissa välineissä ja siinä, mihin kohesiopolitiikka muotoutuu. Se riippuu kovasti siitä, minkälaiseksi muotoutuvat uudet välineet, miten ne alueellisesti kattavat koko EUn vai ei, ja miten niissä keskitytään eri teemoihin. Mutta jos ajatellaan, että meillä olisi väline käytössä, joka tähtää siihen, että jotenkin pystyttäisiin varojen käyttöä tasoittamaan alueellisesti, keskittyisi nimenomaan siihen, että pystyttäisiin investointi, vastuuta jakaa, ajatellen jäämää, työmarkkinoita, innovointia ja niin edelleen. Siis mitä sitten jää kohesiopolitiikasta, eli kehityspuoli ei se välttämättä ole hyvä esimerkki EU-tasolla, mutta ajatellaanpa Saksan aluepolitiikkaa. Siellä on tehokasta tulonjakoa alueellisesti eri järjestelmineen ja tämä politiikka keskittyy paljon siihen, että annetaan tukea itäiselle Saksalle tai muille huonommassa asemassa oleville alueille vanhossakin osavaltioissa. Herran Gottmanin kysymyksiin mennäkseni sitten, niin no, sikäli voin ymmärtää tätä peruskysymystä, nimittäin miten voidaan selittää nämä erot käyttöasteessa. Jossain määrin se on vielä musta aukko. Selvitys toisensa perään on osoittanut, että se liittyy valmiuksiin rahoituksen hyödyntämisessä ja mikä tämä hallinnollinen valmius sitten on. Vaikka on hyvä hallinto ja huono käyttöaste, ja sitten saattaa olla maita, joissa tilanne on päinvastoin. Jotain tietoa meillä on esimerkiksi siitä, että maissa, jossa esimerkiksi meillä on Kreikassa hallinnossa tiettyjä saarialueita, jotka ovat luoneet korkeammat standardit kuin muussa hallinnossa – jos on hyvää hallintoakin, niin voi olla, että aluepolitiikka ei saa korkeaa sijaa. Sen täytyy hakea paikkansa järjestelmissä, jotka eivät välttämättä juurikaan tue tehokasta kohesiopolitiikan toteuttamista. Tässä tehdään työtä paljonkin tällä haavaa, mutta se ei ollut mahdollista meidän selvityksemme yhteydessä. Sitten esille tuli kysymys siitä, Etääntyvätkö jäsenvaltiot Eurooppa 2020 ohjelmasta käyttäen verukkeena kriisiä? Tämä oikeastaan on nyt käynnissä olevien neuvotteluiden ytimessä komission jäsenvaltioiden kesken, eli täytyy sopia siitä, mihin keskitetään kumppanuussopimukset Eurooppa 2020 vai joustoon Onko tässä liikkumavaraa, kuten jotkut penäävätkin, niin että lähestymistapa olisi laajempi varojen käytössä seuraavalla kaudella? Ainakin jossakin maissa tarvitaan tiettyä sympatiaa. Minä juttelin tässä aika korkean kreikkalaisen virkamiehen kanssa, joka totesi, että en minä voi tuensa ja ryhmien kanssa puhua älykkäästä erikoistumisesta. PK-yritykset tuskin ehkä olevat hengissä enää kuukauden tai puolen vuoden päästä. Eli ihan ymmärrettävä siis, että siellä on ihan toisenlaiset tärkeysjärjestykset, jotka liittyvät nimenomaan kriisiin. Sitten kysymys koordinaatiosta tässäkin täytyy tarkastella maakohtaisesti sitä joissakin maissa. Jos ajatellaan pienempiä maita, joissa valtiovarainministeriöt hoitavat myös kohesiopolitiikan koordinointia, kohesiopolitiikan osuus on tärkeä osa myös julkisista investoinneista. Kytkökset ovat vahvemmat siis tavallaan. Ja tuloksellisia neuvottelujakin käydään, mutta sitten on toinenkin ääripää valtiovarainministeriö, ei, ei ehkä ole kauhean kiinnostunut kohesiopolitiikasta, koska sen osuus on niin pieni koko varoista talouspolitiikassa. Neuvottelut ovat tärkeässä asemassa, ne ovat nyt käynnissä ja siellä on nimenomaan tähdennetty tätä yhteyttä. makrotaloudellisen politiikan tavoitteisiin ja myös raportointiprosessi, eli miten jäsenmaat ovat vastuussa siitä, että kohesospolitiikka huomioi maakohtaiset suosituksetkin. Sitten mitä tulee vielä komission esille ottamaan seikkaan, niin totta kai myönnämme sen, että tämä eräänlainen yhteys korkean velkaantumisasteen ja konsepolitiikan seuraamusten välillä riittyy siihen, miten tässä noudatetaan oikaisutoimia. Me emme tietenkään halunneet tällaista yhteyttä luoda. Meidän aikamuksenamme kai oli vain osoittaa niille maille, jotka mahdollisesti ovat siinä tilanteessa, että eniten velkaantumisasteesta kärsivät ajatellen myös kohesopolitiikan osuutta menoista. Mutta ottaisin esille kuitenkin kysymys, joka liittyy kumppanuuteen. Totta kai se on politiikan keskeinen tekijä ja sitä on korostettu myös uusissa sääntelypuitteissakin. Mutta toisaalta pitää paikallisesti sekin, että koska arkkitehtuurissa on muutoksia, asian painopiste on muuttunut jossakin maissa, tärkeysjärjestykset ovat muuttuneet jossakin maissa, niin siinä on vähemmän sijaa nyt kumppaneille, jotka aikaisemmin ovat olleet mukana, paikallisviranomaiset muun muassa. Tämä vaihtelee kovasti maasta toiseen. Kiitoksia kovasti. Thank you. I would like to... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Haluaisin myös kiittää tiimiä, joka teki tämän asian puolesta töitä, koska tuntemattomilla vesillä seilattiin, jos näin voi sanoa. Uusi katsaus kohesiopolitiikkaan. Talouspolitiikkaan talouspoliittisen hallinnoinnin yhteydessä. Siinä on varmaankin paljon tekemistä, että tulee vielä tulevaisuuden kritiskohtaisempiakin selvityksiä, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää kovasti tiimejä, molempia professoreita, Beatrice Oliver ja hänen tiiminsä saavat kiitokset, että he perehdyttivät meitä tähän uuteen tilanteeseen. Kiitos. Now we have, uh, hopefully, Director General Walter Defais. E- niin pääjohtaja Walter Defa. Niin, kyllä EU-virkamiehen ja professorin välillä on tietty ero. Thanks. Yeah. Yeah. No, no, experts around and. Uh, no, you I'm want sure anybody. You can. You, you are invited. If you want to sit with, uh, have somebody else, you're, you're welcome. Anybody from the Commission that would like. Niin, haluaisiko joku komissiosta tulla tänne pääjohtajan kanssa puhujakorokkeelle? Tervetuloa. Niin, tervetuloa Walter Defa. Muistiossani on regiopääosasto vielä en tiedä, mikä tämä uusi lyhenne sille on, kun tämä urbaani ulottuvuus on tullut mukaan tässä uudessa pääosastossa, kun siellä on tämä urbaani. Niin ajatuksena oli kutsua teidät tänne ja kuulla, että missä mennään, kun ajatellaan 2007-2013, niin siis miten sen toimeenpano, siis kun nyt aika pakkomielisesti keskitytään tulevaisuuteen, mutta että miten tämä aiempi kausi toteutettiin. For this invitation. Together with you about the implementation. Kiitoksia kovasti Danuto kutsusta tulla esittelemään tätä rakenne- ja kohesiorahastojen täytäntöönpanoa 2007-2013. Se on nyt päättynytkin, mutta kuten jo viitasitkin siihen, me kaikki kyllä tiedämme, ei tätä vielä ihan ole kuopattu. Minä haluaisin nyt ensinnäkin päivittää teidän tietojanne tuloksista, joita tämä politiikka on tuonut. Komission esittänyt aikana esittää huhtikuussa strategia-asiakirjaa. Nyt meillä on uuttakin tietoa. Siis viime vuoden huhtikuussa esitetty raportti perustui 2011 tietoihin ja nyt meillä on 2012 vuodeltakin tietoja. Sitten vähän yksityiskohtaisemmin käyn läpi sen, mitä kohesiopolitiikalla on pystytty vaikuttamaan kriisiin. Tämä oli aika tärkeä osa ohjelmakautta, koska koko Euroopan unioni joutui tämän elämänsä pahimman kriisin kouriin. Ja sitten vähän tietoja, jotka varmasti kiinnostavat kaikkia, jotka liittyvät käyttöasteeseen. Kerron siitä kaikkien viimeisimmät tiedot. Mutta ei tietenkään tässä ole pelkästään käyttöaste, mutta myös varojen hallinta on tärkeässä asemassa. Täytyy taata se, että ne varat, joita me tarjoamme, noudattavat kaikkia määräyksiä. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, myös jotain tukitoimista, joita me olemme toteuttaneet nyt vielä tiiviimmin, jotta voidaan tukea hallinnollisia valmiuksia eri alueilla ja jäsenvaltiossa muutenkin, kun siellä joudutaan käymään taistelua täystään täytäntöönpanon kanssa ja rahoitushallinnonkin parissa. Eli politiikka on tuonut tuloksia myös kriisin aikoina. Ihan mielenpalautuksena, kun ajatellaan näitä malleja ja mitä tuloksia saadaan aikaan myös kriisin aikoina, niin tärkeimmät tuensaajat keskimäärin viime vuosina ovat hyötyneet ainakin yhden prosentin verran BKTstä. Vaikuttaa ehkä vähäiseltä, mutta BKT on aika iso, ja niin yksi prosenttikin on iso. Siksi on huomioitava myös, että jos ajatellaan rahoitusponnisteluita, niin se on 0,3 prosenttia kaiken kaikkiaan. Ilman varoja kriisi olisi iskenyt, olisi iskenyt vielä kovemmin. Surullista tässä on näissä tiedoissa kriisin osalta se, että suuntaus on ollut sellainen, että erot ovat kaventuneet, mutta tämä suuntaus on nyt pysähtynyt. Alueelliset erot ovat kriisin aikana vain kasvaneet. Se on huolenaihe, jos mikä, myös aluepolitiikassa. Noin konkreettisemmin sitten tässä on nyt esillä joitakin merkittävimpiä saavutuksia 2007-2013 kaudelta 2012 tietojen perusteella. Tässä on isoja lukuja. Työpaikkoja on tullut, yritykset ovat saaneet, kun niitä on perustettu tukea, hienoja tietoja rautateitten rakentamisesta. Laajakaista on tarjolla viidelle miljoonalle kansalaiselle. Puhdasta vettä on tarjolla yli kolmelle miljoonalle kansalaiselle tullut. Ja noin 15 miljoonaa on osallistunut joka vuosi ESRn piiriin. Ja mihin haluamme panna vielä enemmän varoja, koska sillä on hyvä vaikutus myös. Nimittäin meillä on nyt 940 erilaista rahoitusvälinettä, se edustaa yli 8 miljardia varoina ja takkuina. Eli tämä on ollut tärkeää tukea koko taloudelle. Vielä selvemmin se näkyy, kun katsoo, mikä rooli kohesiopolitiikalla on ollut julkisissa investoinneissa. Eli tässä näkyy, että on maita, lähes puolessa maista. Meidän politiikkaamme edustaa yli 30 prosenttia julkisista investoinneista asianomaisissa maissa. Saattaa mennä jopa yli 70 prosenttiin joissakin maissa, mutta Unkarissa varsinkin jopa yli 90 prosenttiin. Nämä luvut eivät edes kerro vielä sitä, mitä tapahtuu alueellisella tasolla. Usein nimittäin, kun kansallisella tasolla se ei ole kovin isoa, niin alueellisella tasolla meidän varamme ovat nimenomaan ne ainoat varat, joita on tarjolla alueille aktiivisesti tukea investointeja, varsinkin kriisin aikoina. No, miten olemme sitten pystyneet vastaamaan kriisin ongelmiin. No, ohjelma luotiin ennen kriisiä, eli sitä on jouduttu mukauttamaan uusiin haasteisiin. Ja ensimmäinen haaste olikin, että alueelliset ja kansalliset talousarvet joutuivat kyllä vakauttamisen vuoksi painetteen alle. Kansallinen yhteisrahoitus oli siis nyt uhan alla. Meidän piti reagoida siihen ja lisätä EUn yhteisrahoitusta, kuten olemmekin tekneet, Me olemme lisänneetkin tässä ennakkomaksuja jo 2009 lukien yli 6 miljardia. Yhteisrahoitusaste on nyt enimmäismääräistä yli 28 miljardia ja ohjelman maissa olemme jopa lisänneet tätä enimmäismäärää yhteisrahoituksessamme. Se on johtanut siihen, että nyt jos jotenkin määrä on 1,8 miljardia. Eli nyt on nähtävissä, että meidän piti ei pelkästään muuttaa EUn rahoitusta, vaan myös mukauttaa ohjelmia uusiin tarpeisiin. Siksi me ohjelmamme uudelleen enemmän kuin 45 miljardia, eli noin 13 prosenttia. Se on iso määrä. Totta kai ohjelmat eivät enää vastanneet uusia tarpeita. Tässä keskityttiin ennen kaikkea nuorisotyöttömyyteen, PK-yrityksiin, kuten tiedättekin. Meillä on näitä eri toimia 2012kin tullut käyttöön näissä toimissa. Oli yksi miljoona nuorta mukana ja 50 000 pk-yritystä. Talous kun kutistui, niin koko toiminta kutistui ja siksi ei enää ollut mahdollista edistää innovointia ja laajentumista, eli siksi piti tähänkin mukautua. Me lisäsimme myös tukikelpoisuutta rahoitusvälineissä, työpääomaa pk-yrityksille, myös sosiaalista asuntotuotantoa ja energiatehokkuutta korostettiin. Halusimme, että paikan päälle tätä oli helpommin tarjolla niin, että helpommin pystyttiin hyödyntämään näitä eri kustannusvaihtoehtoja suurissa hankkeissa. Eli voitiin palauttaa rahat ennen kuin edes päätöstä tehtiin komissiossa. Halusimme rohkaita myös jäsenvaltioita yksinkertaistumaan omalta osaltaan. Te tiedätte, että tässä on paljon omia määräyksiä meidän määrästämme päälle. Nyt on nähtävissä, että tällä oli aika merkittävä vaikutus näillä kaikilla toimilla. Tässä kuviossa näkyy, miten EUn käteisvirta kasvoi, mutta kansallinen osuus supistui. Tämä koskee varsinkin sellaisia maita kuin Kreikka, Portugali, Irlanti, Latvia. Yli 40 prosenttia oli leikkausta ja kuitenkin yli 20 prosenttia Italiassa, Espanjassa, Liettuassa ja Romaniassa – yli 20 prosenttia kaiken kaikkiaan, jos tarkastellaan koko EUta. Tässä on puolestaan kuvio, joka liittyy uudelleenohjelmointiin. Kaiken kaikkiaan tästä näkyy, että kuten totesinkin, se edusti 13 prosenttiyksikköä, mutta tässä on aika iso kirjo eri tilanteita eri maissa – varsinkin ohjelmamaissa tietysti mentiin yli 20 prosentin. Tässä vähän taustaa siis sille, mitä tapahtuu kriisin takia ja miten eri jäsenvaltiot kärsivät kriisitoimenpiteistä. Katsotaanpa sitten käyttöastetta. Tämä taulukko esittää väliaikaiset maksut 2013 lopussa. Väliaikaiset maksut siis ennen, ennen ennakkomaksuja, mutta ei pelkästään ne väliaikaiset, jotka oli jo maksettu, vaan myös ne, jotka ovat jo mukana, mutta joita ei pystytty vielä suorittamaan erinäisistä syistä, koska ei meillä ollut vielä tiedossa talousarviota viime vuoden lopussa. Hyvä uutinen tässä on se, että käyttöaste oli kaiken kaikkiaan 60 prosenttia EU-ssa. Ihan siirrettävä luku. Mutta se kyllä osoittaa myös sen, että kyllä tässä vielä on 40 prosentin vaje. Eli 2014, 2015 joudumme tässä uurastamaan Tästä näkyy myös, että tässä on vaihtelua aika lailla jäsenvaltioiden kesken. Alhainen käyttöaste varsinkin Romaniassa, Bulgaariassa, Slovakiassa, Maltassa, Italiassa, Unkarissa ja Tsekin tasavallassa. Tässä vasemmalla siis ovat ne maat. Noissa maissa kyllä kovasti on ponnisteltu tilanteen kohentamiseksi. Komissiossakin me teemme kaikkemme heitä auttaaksemme. Tästä puhun hetken päästä. Mutta sitä ennen sananen rahoitushallinnosta. Sekin on yksi avainkysymys varojen käyttöön täytäntöönpanossa on selvää, että meidän täytyy varmistaa se, että varoja käytetään asianmukaisesti ja sääntöjä noudattaen. Totta kai tämä on ajankohtainen kysymys, kun tässä käydään keskustelun tuomistomin kertomuksesta ja vastuuvapaudesta. Se on tärkeä kysymys myös ajatellen politiikkamme uskottavuutta. Minun mielestäni ei tässä pidä olla ihan vain puolustuskannalla. Me olemme nimittäin toteuttaneet hyvin vankan hallinto- ja valvontajärjestelmän. Kaiken kaikkiaan täytäntövuonna viranomaiset, sertifointiviranomaiset ja muut viranomaiset toimivat varsin hyvin. Mutta totta kai tässä on vielä petraamisen varaa, koska luvutkin niin osoittavat. Ei pidä kuitenkaan vain olla puolustuskannalla, vaikkakin on parantamisen varaa. Komissiota ajatellen meillä on kahdella lähestymistapa, ennakoiva ja korjaava. Ennakoivassa lähestymistavassa pyrimme välttämään sitä, ettei säännönvastaisuuksia vast- tapahtuisi, mutta jos niin käy, niin niihin on puututtava. Ja kuten tiedättekin, tämä ensisijassa kuuluu jäsenvaltioille, niille viranomaisille, jotka Äsken juuri mainitsinkin. Komissiossa puolestaan meillä on valvontavastuuta, mutta me teemme vielä enemmänkin. Me olemme olleet mukana myös ennaltaehkäisevissä toimissa. Me olemme antaneet suuntaviivoja muistaakseni yli 50 suuntaviivaa. Olemme järjestäneet erinäisiä seminaareja juuri hiljattain esimerkiksi 2007-2013 tilien päättämisestä, eli se oli hyvin valmisteltu. tarkoitusmatkoilla. me otimme esille myös täytäntöpanon kysymyksiä eri komiteoissa ja vuositapaamisissa. Eli se, sen hoidamme me kyllä tämän osvittapuolen, mutta jatkossa teemme vielä enemmän, kuten myöhemmin tässä kerron. Me olemme tehneet paljon ennaltaehkäisevää työtä eri välineillä. Nimittäin, jos vain tulee näyttöä siitä, että puutteita on valvonnassa ja hallinnossa, jossain tietyssä ohjelmassa, niin me varoitamme ohjelmaviranomaisia, että heidän pitäisi puutteet korjata. Ja vältyttäisiin siltä, että komissio vain hoitaa maksatukset vaikka on varojen epäsäännönmukaisesta käytöstä kyse, niin me varoitamme jäsenvaltioita, että ei ohjelmiin sitten maksuja anneta, jos kuitenkin ne tekevät, ja kyllähän oikeus on siihen, joskus ihan hyväkin on, että niin tehdä varsinkin loppuvuodesta, niin sitten joudumme keskeyttämään, eli lykkäämään maksatuksia, jos asiaa ei korjata hyvissä ajoin maksatukset käynnistyvät uudelleen vain siinä tapauksessa, että säännön vastaisuudet on korjattu aikaisemmin, jos meillä on takut siitä, että ne eivät toistu myöhemmin. Ja kuten tästä nähdäänkin, olemme keskeyttäneet yli 100 kertaa 2013 noin 4 miljardia kaiken kaikkiaan Tämän lisäksi oikeusymmärrykin aika korkea, miljardin verran kaiken kaikkiaan 2013. Seuraava kaavio osoittaa puolestaan sen, että me otamme tämän hyvin vakavasti. Tämä on erittäin tärkeä väline myös ennaltaehkäisyn kannalta. Ajatella virheasteen luonnettakin, jos ajatellaan näitä tapausten määrää keskeytyksissä ja lykkäämisissä – se on noussut viime vuosien aikana. Myös summat ovat kasvavaan päin vastaavasti. Olen puhunut tässä hyvin paljon menettelytavoista, mutta yhtä tärkeää on nähdä, mitä tässä on tarkemmin mukana säännönvastaisuuksissa, missä niitä useimmiten tulee vastaan. Ehkä siksi olisi hyvä tarkastella myös sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on pystynyt tarjoamaan meille. Mistä kenkä puristaa pahiten, varsinkin julkisissa hankinnoissa. Kuten nähdään, se on yli 50 prosenttia kaikista virheistä. Julkiset hankinnat siis. Seuraavaksi tukikelpoisuuskysymykset. Että on annettu varoja, missä ei tukikelpoisuutta ole. Onhan sekin ongelma jos ne pannaan yhteen, niin se edustaa jo ja neljättä osaa melkein koko kakusta näissä virheissä. Eli me totta kai keskitymmekin nyt näihin aloihin, julkisiin hankintoihin ja tukikelpoisuuksiin, Yleensä on kyse ongelmista hallinnossa, joissa ei ole oikein valmiuksia arvioida tämän tyyppisiä tukia. Mutta haluamme mennä pidemmälle. Ei niin, että keskitytään yhteen alueeseen. Nimittäin tässä on nyt kyse itse asiassa jäsenvaltioiden käyttöasteesta. Se puolestaan liittyy paljon myös hallinnollisiin valmiuksiin. Se nähdään muuten tästä seuraavasta kalvosta. Kollegat ovat tässä nyt panneet kaksi akselia, yhtäältä käyttöaste ja sitten toisaalta hallinnon vakaus. Maailmanpankin hallintoindeksin tässä käytössä ollut. Tästä näkyy ihan selvästi, että kun on kyse heikosta hallinnosta, on käyttöastekin heikkoa, kun puolestaan hallinto on vahvaa, on meillä myös korkea käyttöaste. Eli mitä parempi hallinto, sen korkeampi käyttöaste. Se on yksi syy myös siihen, että kun meidän pääosastomme uudelleen rukattiin, niin me olemmekin perustaneet uuden valmiuskeskuksen, jonka tehtävänä on keskittyä pelkästään hallinnollisiin valmiuksiin. Että meidän tietämyksemme kasvaisi myös tästä, niin että me pystyisimme antamaan osvittaa jäsenvaltioille siinä, miten parantaa ja vahvistaa hallinnollisia valmiuksia, mitä konkreettista voitaisiin tehdä myös meidän puolellamme. Se onkin tämä viimeinen kalvoni, puheenjohtaja. Mitä konkreettisia toimia me aiomme ruveta toteuttamaan hallinnollisissa valmiuksissa? Koskapa julkiset hankinnat edustavat suurinta osa ongelmista, me olemme nyt perustamassa julkisten hankintojen suunnitelman, toimintasuunnitelman muidenkin pääosastojen kanssa, varsinkin sisämarkkina pääosaston kanssa Tuskipa koskaan on näin hyvä yhteistyötä ollut eri yksikköjen välillä. Meillä on nyt työryhmäkin jo perustettu sen varmistamiseksi, mitä kukin pääosasto tekee, että tämä koordinoidaan kunnolla. Tällä haavaa keskitty, keskitytään ohjelmien ennakkoehtoihin niin, että ne täyttyvät. Jos eivät, sitten katsotaan, mitä pitäisi tehdä. Toinen hanke liittyy puolestaan siihen, että meillä on myös asiat, joita tuen hakijoille. Eli miten välttää julkisissa hankinnoissa pahimmat karikot. Tässäkin on erittäin tärkeää, että tämä osuus on paremmassa hallussa. Seuraava toimenpide tai hanke liittyy yhteisen asiantuntijavaihtojärjestelmän perustamiseen meidän unionissa. Asiantuntemusta kyllä löytyy siinä, miten varoja käyttää kunnolla, mutta ongelmana on se, että täällä on asiantuntemusta, mutta sitten se tarvitaankin täällä. Tästä syystä ajatuksena onkin luoda tällainen vaihtojärjestelmä, Nyt olemme IPA-instituutin, Maastricht-instituutin kanssa selvittelemässä kysyntää ja tarjontaa ja ihan selvittää tarkalleen, minkälaista mielenkiintoa on löydettävissä ja miten tällaista vaihtoa voitaisiin toteuttaa. Totta kai kokemusta kyllä meillä on paljon aikeissa, aikaisemmista vaihtojärjestelmistä, mutta me haluamme nyt jotain sellaista, joka on räätälöity nimenomaan kohdistuspolitiikan tarpeisiin. Julkisten hankintojen toimintasuunnitelman yhteydessä laajalti me olemme myös järjestämässä petosten torjunta ja korruptiovastorjunta työpajoja. Olette varmaan nähneet, että järjestämme ison konferenssin täällä Brysselissä viime joulukuussa nyt ensi kertaa. Siellä käsitellään sitä, miten torjua korruptiota rakennerahastoissa. Siellä oli yhteyksiä myös kansainvälisesti. Ja myös täytyy viranomaiset arvostivat kovasti tätä, kun olivat siellä mukana. Nyt tätä on jatkettu omin työpajoin joissakin maissa. Ei pelkästään sen takia, että lisätään tietoisuutta ongelmista, vaan myös, että voitaisiin tarjota konkreettisia välineitä torjuntatyössä. Meillä on integriteettipaketteja tarjolla, jotta voitaisiin torjua korruptiota ja petoksia julkisissa hankinnoissa. Ja sitten lopuksi seuraavalle ohjelmakaudelle, koska siinä nyt on aika perusolaatuisia muutoksia tullut uudella kaudella, meillä on myös kohdennettuja koulutusohjelmia tulossa. Ne ovat avoinna kaikille tahoille jäsenvaltiossa, mutta ennen kaikkea on kyse niistä maista, joissa on kaikkien alhaisin hallinnollinen valmius ollut. Ajatuksena on se, että on ehkä pieniä ryhmiä vain, 30 henkilöä, jotka tätä vuorovaikutusta voisivat käyttää hyväksi koulutuksessa. No niin, tässä pähkinänkuoressa puheenjohtaja se, minkä minä halusin teille kertoa keskustelun käynnistämiseksi. Kuten huomaatte, me kyllä hyvin aktiivisesti seuraamme täytäntöönpanoa ruohonjuuristasolla tätä ohjelmaa ja ohjelmia siis mukautetaan jäsenvaltioiden kanssa, jos tarpeen on. Ja vielä enemmän teemme myös ennaltaehkäisyn ja avunannon puolella, jotta hallinnolliset valmiudet olisivat vahvemmat, kun jäsenvaltiossa näitä varoja täytäntöönpannaan, jotta saadaan aikaan tukea työpaikkojen kasvun hyväksyvän unionissa. Kiitoksia. Kiitos. Ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron, niin mietin, että voisitteko muistuttaa, että mitkä ovat määräajat 2007-2013, milloin se päättyy maksujen ja ohjelmien loppuun sulkemisen välillä ja niin edelleen. Sitten aloitetaan kysymykset. Under the control of my colleague. Okay. Kollegani, korjatko nyt sitä vähän väärin sanon. Eri maissa maksatukset on hoidettava 2014 ja 2015 aikana tämä tukikelpoisuuskausi. Se on siis tärkeää täytäntöönpanossa jäsenvaltiossa, jotta sitten voi esittää vaateita väliaikaisista maksuista – asiakirjat. No siinä on enemmän aikaa. Puolitoista vuotta. Eli sitten päädytään maaliskuuhun 2017. Mutta te, se, mikä tässä tärkeää on, että 2014 ja 2015 tämä täytyy hoitaa maissa. Sen jälkeen se on ohi hallinnollista työtä ei enää voida tehdä, jotta voidaan valmistella maksuvaateita, raporttia ja niin edelleen tilien päättämiseksi. Ivar Skudmanis. Kiitos. Kaksi kysymystä pääosastolle. Ja yksi pointti, jonka haluan ottaa esille. Ajattelemisen aihetta. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, että miten seuraatte täydentävyyslukuja, koska jos tarkastelemme esitystänne. Yksi ensimmäisistä taulukoista on kansalliset vastapuolet, kohesio, julkiset investoinnit. Unkarista 95 prosenttia. Se tarkoittaa, että 95 prosenttia on se raha, joka on Euroopasta kohesiorahaa. rahaa plus kansallinen yhteisrahoitus. Mutta jos se on 95 prosenttia Unkarille, he eivät täytä tätä täydentävyysvelvoitetta. Äskettäin laskin tässä, ei, ei ole tämä, pel, tämä ole pelkästään tämä maa, myös Liettua. Ei niin huono ole Slovakian tilanne, mutta mitä se tarkoittaa? 2010 esititte verifikaatioasiakirjan komissiosta. Siinä sanotte, että kaikki maat sen rahan lisäksi, jonka haluavat saada EU-ta kohesiossa, ovat velvoitettuja tarjoamaan lisää julkisia investointeja riippumatta siitä. Ja tämä raha on sellaista, jonka EU hyväksyy. Ja oli viitetaso ex ante 94 miljardia. 94 miljardia, 300 36 on siis koko EUn summa. Siis kolmasosa siitä. Mitä myöhemmin tapahtuu? Kriisistä huolimatta nähdään, että maat saavat mennä alas 95-80 miljardia, eli miinus 14,9 prosenttia 2010. Miten seuraatte näitä täydentävyyslukuja? Koska? Sallitaanko että jotkut maat, koska on ongelmia julkisissa investoinnissa, budjettiongelmia myös, että he voivat mennä vieläkin alemmaksi täydentävyydessä vai ei. Se ei ole selkeää. En ole nähnyt viimeisiä lukujanne. Ensimmäinen taulukko ne osoittaa, että maat eivät täytä velvoitteitaan. Ensimmäinen kysymykseni on, mikä on mielipiteeni tästä? Jos olen selkeä tästä. Toinen asia, kysymys siitä, mitä sanoitte. Syyt, miksi käyttö myöhästyy. 75 prosenttia on hankinnat ja tukikelpoisuus. Toinen kysymykseni on sitten sellainen. Jos näemme teidän taulukkonne, maksatuksen keskeytykset, sitten uusintapauksen määrä per vuosi, seuraava taulukko. Jos hankinnat ovat turhaan, niin miten voitte selittää, että kasvu huonoissa asioissa jyrkästi nousee viime vuosina tällä ohjelmointikaudella 2012-2013. Siinä on jotain viivästystä, jos joku aloittaa hankkeen. Julkisesta hankinnasta jollain tavalla täytyy aloittaa, ja sitten vasta myöhemmin, koska ne eivät 2013 ei uusia hankkeita, ja sitten myöhemmin viivästyksen kanssa tilanne korjataan. Ja sitten alkaa tämä keskeytysten kasvu. Ihan yksinkertainen kysymys. Jokaisella maalla on omat hankintalakinsa. Ei ole EUn hankintalakia standardina, valitettavasti. Ja tämä on kysymys teille. Mitä aiotte tehdä? Koska eihän tämä muutu, jos jokaisella maalla on oma lakinsa. Niin haluan vain kysyä, mikä on teidän asemanne? Esimerkki. Miksi Liettua ovat numero yksi käyttöasteessa? Aluekehitysrahasto, kohesirahasto, ensimmäinen tammikuuta 2014 yhdessä. He, niillä on eri tilanne. Päinvastoin he laittavat hankintojen järjestyksen. Alussa avoin julkinen hankintajärjestelmä. Ja vasta sitten kun vastaanottaja todetaan tukikelpoiseksi, he voivat sitten houkutella lisää EU-hankkeita. Se on eri tavalla kuin muissa maissa, jossa ensin todetaan tukikelpoiseksi EU-hankkeeseen, sitten myöhemmin ei täytetä julkisten hankintojen lakeja, sitten pysäytys ja petosten torjunta ja niin edelleen, mitä tahansa. olette kovin optimistisia näistä taulukoista, koska laskin taulukota, niin kuin tulitte tänne. Ja selitin jo tämä suhteellinen hallinnointi, suhteellinen käyttöaste. Jos on korrelaatio niiden välillä vain 25 prosenttia, vain 7,25 osoittavat tämän korrelaation olemassaolo. 25 prosenttia, niin sori. Mutta 2 prosenttia on vahva hallinto, vahva käyttöaste. 2 prosenttia heikko hallinto, vahva käyttöaste. Ei ole ollenkaan 100 prosenttia korrelaation aste. jos otetaan suunnilleen maiden lukumäärä, niin kyllä ajatuksena on, että se ei ole 100 prosentin korrelaatio. Kiitos. Joachim Zeller. Joachim Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Kiitos herra Defa tässä järkevästä ja kattavasta analyysistä, jonka meille tarjositte. Osittain Täytyy kuitenkin sanoa, että tässä äh, tulee lisäkysymyksiä. Siis tietysti olen ehdoton kannattaja kohesiopolitiikalle, aluepolitiikalle ja rakennepolitiikalle, joka liittyy aluepolitiikkaan. Mutta se, mitä nyt tässä koetaan tällä hetkellä, on se, että investointirahastot ja tehän sanoitte, myös alueellisella tasolla ne ovat usein ainoa mahdollisuus investoinneille. Nyt sitten keskittyvät ilmeisesti kansallisvaltioihin enemmän, että jopa liittovaltiojärjestelmän valtiot, Saksa, keskittävät kansalliselle tasolle enemmän, pitäisi keskittää aluepolitiikkaa ja alue sitten kasvamassa määrin tulevat riippuvaisiksi siitä, mitä kansallisella niistä päätetään. Ei tällä ole aluepolitiikan kanssa enää paljon tekemistä mielestäni. Pienille valtioille se saattaa olla ihan järkevää, joissa on miljoona tai puolitoista miljoonaa asukasta, että siinä ei jaeta liikaa. Mutta suurissa, jossa alueelliset erotkin ovat suuremmat, niin alueellinen näkökohta pitäisi olla edelleen mukana. Toinen juttu sitten, joka minulle on merkittävää, että nyt kun kohta mennään vaalikamppailuun, niin eurooppalaiset teemat tulevat esille julkisuudessa vahvemmin kuin muulloin. Ja kysymys on, että missä mielessä nämä mahdollisuudet, joita meillä on Miten ne korreloivat todellisuuden kanssa vielä? Sanoitte, että on yli 100 rahoitusvälinettä, anteeksi, yli 900 rahoitusvälinettä, joita kaupungit ja alueet, ihmiset, joilla on tarpeet, voivat käyttää. Miten niitä käytetään? Puheenjohtajan aloitteesta puolitoista tai kaksi vuotta sitten, niin päätettiin riskinjakovälineestä. Eli ne maat, joissa yhteisrahoitus on jäänyt pois pankkisektorilta, niin miten se voidaan sitten korvata rakennerahastoista, jotta hankkeet voivat jatkua? Miten monta valtioita, joilla oli mahdollisuus tätä välinettä käyttää, niin ovat todellakin tehneet sen. Ei yhtään. Ei ole yhtään hakemusta. Kysymys on siis, miten, miten tämä sitten suhteessa muihin rahoitusvälineisiin, joita meillä on käytössä? Toinen aktuaali keskustelu. Meillähän on hyvä romaanistrategia eu tasolla kehitettynä. Myöskin valiokunnassa täällä. Meillä on mahdollisuus käyttää rakennerahastoja kotouttamiseen ja marginalisoitujen väestöryhmien aseman parantamiseen, ei pelkästään romaanit, mutta tällaista käytössä on. Sitten tulokset kansallisella tasolla näyttävät olevan kovin vaatimattomia mieluumminkin. Mutta siellä on tietysti asioita, tai nämä asiat tietysti määrittävät keskustelua nyt. Energiatehokkuusdirektiiveistä päätetään. Sillä on suuria vaatimuksia. Myöskin viime viikolla parlamentti vieläkin terävöitti näitä tavoitteita. Vaikutukset, ajatellaan sitten sosiaalista asuntotuotantoa, tai jos ajatellaan vuokria, jotka ovat, että tuotetaan sellaisia asuntoja, joissa vuokra olisi keskimäärin maksettavissa. Nämä ovat kuitenkin kontraproduktiivisia. Berliinissä todetaan, että uustuotantoa tarvitaan. rakennusyhtiöt saavat syytökset, että tehdään että tuota, sellaisia asuntoja, että 6,50 per neljä ei voi siis lisäku, ei, ilman lisäkustannuksia, kylmävuokra niin sanotusti. No, sitten tulee rakennussäännöt peliin muun muassa, kun täytyy täyttää kaikki äh, energiatehokkuussäännöt. Eli äh, he eivät voi rakentaa alle 10 euron näille tonteille – neljä vuokra. Ja sitten tulee subventiota valtiolta ja sitten sitten tulee kilpailukysymykset mukaan, että miten paljon asuntotuotannossa voi olla asu- valtion tukea mukana. Eli tässä on laaja kirja asioita, joista voidaan todeta, että mahdollisuudet ja välineet eivät enää korilla keskenään sen kanssa, miten toteutetaan, ja luvuthan puhuvat tämän puolesta. Talousalueen valvontavaliokunnassa keskustellaan virheasteesta, se vaikuttaa paljon. Mutta miltä tilanne näyttää kotona? Kun minä olin vielä pormestari, niin alueellani oli näitä hankinta yksikköjä, joissa oli paljon työntekijöitä koulutettuja. Monissa kunnissa on sitten ja hallintoyksiköissä on niin, että kun henkilökuntaa vähennetään, niin siitä tulee luksusta. Sillä on tietysti seurauksena se, että ennen kuin tehdään virhe, niin ei edes käytetä hyödyksi näitä mahdollisuuksia, joita on. Berliinissä on suuri keskustelu siitä, että miksi paljon miljoonia tukirahoja, osittain EU-sta, osittain liittohallitukselta, eh, niitä ei ole haettu. Yksi syy oli se, että meillä ei ole koulutettuja työntekijöitä toteuttamaan näitä hankkeita ja tekemään hakemuksia. Eli paljon teemoja, jotka, joita piilee näiden lukujen takana. Ja nyt kun tullaan uudelle tukikaudelle, niin kaikki nämä asiat pitäisi tulla käsittelyyn koherentista, niin kuin sanotaan. Sektorikohtaisella lähestymistavalla ja erillisellä, erillisellä lähestymistavalla ei enää pystytä siihen. Yhteistyö eri valiokuntien välillä on tarpeen. Ja vetoon ja pyydän erityisesti regiopääosastolta, että tässä pyritään yhteyteen muiden komission osa-alueiden kanssa, että nämä kaikki osatekijät saadaan liitettyä yhteen. Ei se meitä nimittäin hyödytä, jos me täällä toisaalta tarkoitamme hyvää ja esitämme vaatimuksia. Ja siellä, missä pitäisi toteuttaa näitä, niin sitten äh, ollaan sukset ristissä. Eli se tietysti vaarantaa kaikki kohdisen politiikan tavoitteet. Kiitoksia. Okay, um, mm, after these three interventions, such as the, uh, some... No niin, näiden kolmen puheenvuoron jälkeen muutama kommentti. Tämä Täydentävyys on kovin monimutkainen asia. EU-rahalla ei tulisi korvata sellaista, mitä jäsenvaltio olisi voinut itse hoitaa. Mutta teoreettisesti katsoen myös ei ole helppoa. Mitä olisi tapahtunut, jos eurorahaa ei olisi ollut ollenkaan? Eli tietysti taloustilanne on kovin tärkeä. Siitä syystä en usko, että meidän tulisi kritisoida siitä, että mukautamme tätä vertailukohtaa tuon täydentävyyden arviointiin. Itse tiedätte, että paikallisella tasolla se, mitä jäsenvaltio tai alue voisi tehdä kriisitilanteessa ja muuna aikana, se ei ole sama. Ja tämä siis, kun puhumme täydentävyydestä. kun katsomme sellaisia lukuja, mm, tausta enää ole relevantti, niin ei siitä ole mitään hyötyä minun mielestäni. Ja mihin minä ikinä menenkään, niin siellä minulle sanotaan, että yksi ongelmista matalassa absorptiossa on nimenomaan kansallisen yhteisrahoituksen saatavuus. Asia täytyisi katsoa näin. Ollaan ihan oikea, oikeassa, kun käytämme kansallista yhteisrahoitusosuutta, niin tietysti sitten koko investointivolyymi laskee. Mutta luvuista on nähtävissä, että myös pienempikin investointimäärä on vaikea saavuttaa joissakin taloustilanteissa. Hankinnoista sitten on tietysti totta, että on olemassa kansallisia hankintasääntöjä, mutta niihin vaikuttaa kovasti ja niiden täytyy mukautua EU-direktiiveihin, mikä on tämä iso asia. Eli aina kun meille tulee eteen rikkomuksia tai epäsäännönmukaisuuksia, <clears throat> niin ne eivät niinkään liity kansallisiin hankintojen erityispiirteisiin, vaan siitä syystä, että niiden kohdalla on rikottu EU-direktiivien perusperiaatteita. Meillä on nyt uusia direktiivejä toivottavasti nyt sitten niistä on apua tässä suhteessa. Mutta minusta ei ole oikein sanoa, että olemme täysin lokeroineet julkiset hankinnat. Päinvastoin mielestäni kyseessä on alue, jossa EU-lainsäädäntö on erittäinkin dominoivaa. Korrelaatiosta sitten. Kyseessä ei ole mikään 100 prosentin korrelaatio, mutta tilastollisesti kuitenkin merkittävä se on. Sillä on merkitystä. Tietysti on aina erityisiä asioita, jotka johtavat siihen, että mä oon viivan ylä- tai sen alapuolella, mutta selkeästi voidaan nähdä, että korrelaatio on olemassa. Ja siitä syystä mielestäni tässä on järkeä. Eli hallinnolliseen kapasiteettiin puuttuminen on tärkeää, jos halutaan parantaa tilannetta. Äh, no, olette tietysti oikeassa, että on monia kohtia, joissa voidaan esittää kysymyksiä. Ja olen täysin samaa mieltä, kun sanotte, että meidän täytyy huolehtia tulevaisuudessa siitä, että politiikkaa sovelletaan johdonmukaisesti. Ja minä henkilönä joka viimeisen 20 vuoden ajan melkein aina tiettyinä ajankohtina eri vaiheissa politiikkaa olin toimimassa, niin koordinaatio ja yhteistyö ei, ollut, ei ole ollut ikinä niin tiivistä eri yksikköjen välillä komissiossa kuin nyt. Ja se alkaa siitä, että me uudelle ohjelmakaudelle teidän tuellanne – että asetamme niille nämä kuuluisat ex ante ehdot. Eli silloin kun hallinto-oikeudelliset ja strategiset ehdot ovat, niin sitten tulee rahoitusta täydetty. Esimerkiksi ympäristöalalla, energia-alalla, liikennealalla. Jotta voidaan todeta, että onko jäsenvaltio. Että ovatko eksantehdot täytetty vai ei. Siinä tarvitaan hyvin tiivistä yhteistyötä asiasta vastaavien pääosastojen kanssa. Tai sitten älykäs erikoistuminen, smart specialization, se on tärkeä näkökohta myös aluepolitiikan kannalta, jotta alueellisia innovaatiovoimia ja kilpailukykyvoimia, kilpailukykyä voidaan parantaa. Siinä tehdään niin tiivistä yhteistyötä yhteisen tutkimuslaitoksen kanssa, että Meillähän on yhteinen foorumi Sevillassa, että sinne voivat asiakkaan, myös näin halutaan sanoa, voivat mennä tekemään vertaisarviointia. En sano, että kaikki toimii täydellisesti, mutta juuri tähän suuntaan. Että nämä poterot rikotaan ja rajat ylitetään, tehdään lähde tiivittää yhteistyötä. Jos sanotte, että on suunta äh, vahvempaan keskittämiseen kansallisvaltioihin. En ole ihan samaa mieltä. Se nyt täytyy nähdä, kun kaikki ohjelmat ovat selvillä, että mikä tilanne on, mutta oma maanne. Sillä tätä yksikallinen ohjelma vähemmän. Lännessä, Ranskassa. Nyt alueet ottavat kovin tärkeän roolin aluepolitiikassa, vahvempi kuin aiemmin. Eli en voisi uskoa, että voidaan puhua yleisestä trendistä. Ja sitten se vielä, että kansallinen ohjelma ei tarkoita automaattisesti, ettei olisi alueiden vaikutusta mukana. Ja juuri uudessa asetuksessa on välineet, jotka mahdollistavat sen, että myöskin näillä funktionaalisilla alueilla, alueellisella tasolla vastuu ja ja sen, että ohjelmien omistajuus kehittyvät. Eli tässä pitäisi tehdä selkeämpi ero. Sitten rahoitusvälineissä, niin kuin usein, on hyvin sujuvia juttuja ja sitten toisia, jotka eivät niin hyvin suju. Joihinkin heikkoihin kohtiin viittasitte, mutta, mutta tämäkin on osa-alue, jossa uusi asetus asettaa paljon tiukemmat ehdot Eli että minä olen kyllä vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa saadaan homma paremmin haltuun. Romaaniasia on suuri ongelma tietysti. Ja uudella ohjelmakaudella myös käsittelemme sitä ihan erityisesti. Vanhalla ohjelmakaudella oli ainakin kaksi jäsenvaltio, Unkari ja Slovakia. Siellä meillä on nimenomaisia ohjelmia sosiaalisen osallistamisen alalla. Siellä on tärkeitä suhteellisen suuria summia kyseessä ja, ja, ja suunniteltu. Mutta olet ihan oikeassa, ei niitä aina hyvin toteuteta. Ja se varmaankin on yksi kohta, joka täytyy pitää silmällä. Niin, tässä taisi olla tarpeeksi. Niin. Thank you. Eh. Kiitos. Jan Olbricht sitten. Yes, uh, uh, uh, Mr. thank you. Kiitos pääjohtaja. Kiitos näistä kaikista tiedoista. Kiintoisaa, että kokouksen alkuosassa kävimme, kävimme keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Hekin ani muuten, kun vastasivat Kotmanisen kysymykseen hallintovalmiuksien ja käyttöasteen korrelaatiosta – oikein selvä vastausta ei saatu siihen, miksi aika korkeakin hyvä hallinto on, mutta käyttöaste alhainen, kuten Slovakia. Ehkä toistaisin vielä tämän kysymyksen. Miksi? Miksi? Teidän listalle Bulgaria, Romania, Tsekin tasavalta olivat kai huonommassa asemassa unohdin niin käyttöasteessa. Käyttöasteessa Eli ei tässä nyt ruveta nimeämään ja häpeäpaaluun panemaan, mutta mä kysyn miksi. Onko kyse vain käyttöasteesta vai että on vähän niin kuin siitä, että tykkääkö eurooppalaisesta vai ei. Ihan yksinkertainen poliittinen kysymys. Toiseksi käyttöaste kuulemma on tiedon mukaan ne 60 prosenttia tänä päivänä. Eli tarvittaisiin ikään kuin 40 prosenttia EU-varoja 2014 ja 2015, 40 prosenttia, kun verrataan jäsenvaltioiden tarpeita tähän, niin 14 ja 15 vuosina tarvitaan siis rahaa, että voidaan kattaa kaikki kohesiopoliittiset vaatimukset 40 prosentin osalta. Yksinkertaisesti ottaen yksi keino olisi sanoa jäsenvaltiolle, älkää nyt hosuko. Nimittäin jos liian nopeasti käynnistetään hankkeet, niin sitten ei ole rahaa, mistä ottaa. Eli tietenkin voi keskustella kumppanussopimuksista monta kuukautta. Eli ohjelmat käynnistyvät vasta 2015. Eli vasta 2016 saadaan ensimmäiset maksatukset. Tämä näin rautalangasta väännettynä. Mutta ihmiset sitten eri maissa kääntyvät meidän puolemme, parlamentin jäsenten puoleen ja kysyvät, onko tämä metelmä valvonnan vahvistamiseksi tai automaattisia oikeusjoja niin onko tämä nyt sitten se menetelmä, jolla pelastetaan talousarvio? Kohesiopolitiikka ja siihen liittyvät ehdot ovat ikään kuin se menetelmä, ettei jouduttaisi niin paljon varoja käyttämään, kun ongelmia on budjettikuilun takia, ei pelkästään 2015, vaan jo 2014kin, kun käydään keskusteluja parlamenttien kanssa eri maissa, niin se on sama asia. Tämä on tämän yksinkertainen johtopäätös. Eli ja se on, josta sanotaan, että miksi meitä näin yksinkertaisella tavalla vain valvotaan, kun se liittyy näihin ennakkoehtoihin niin edelleen. Tarkoittaako se, että nyt sitten näin vain pyritään säästämään rahaa? Tämä on hyvin poliittinen kysymys, eli antakaapa vastaus. Koska meiltä tätä kysytään usein, että kun ajatellaan tehokkuutta, siis käyttöastetta ja talousarviota, niin ei tässä nämä oikein kohtaa toisiaan. Thank you Jens Nilsson. Kiitos, Jens Nilsson. ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Bekväm med det. Jag har bara en... Minä jatkan ruotsiksi. Minulla on vain yksi kysymys ja siinä on kysymys öö, julkisista hankinnoista. Huomasin, miten tärkeä se teille on julkiset hankinnat, julkisten hankintojen toimintasuunnitelma. Se on hyvä, hyvä siitä syystä, että se on avoin. Julkinen toimi kohesiopolitiikassa. Se on ehkä kaikkein tärkein väline korruption torjunnassa. Mutta tässä on kyllä olemassa vaara siitä, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioissa viranomaiset käsittävät joka ikisen yhteistyön yksityisen ja julkisen sektorin välillä alkuna korruptiolle. Esimerkki Ruotsista. Kaikkein menestyksekkäimmät innovointiryppäät jotka innovointiviranomaiset ovat ottaneet esille, ovat esillä siitä syystä, että niissä kaikissa on prosesseja. Pienet yritykset rakentavat alustavat ja ovat osaomistajia koko hankkeessa. Ja tuo osaomistajuus on tärkeää menestykselle, mutta sitten viranomainen, joka arvioi aluerahastoja, että jos tämän tyyppistä yhteistyötä rakennetaan, niin sitten ei saa käyttää aluerahaston rahoja, vaikka kaikki hoitaa ihan moitteettomasti, vaan siitä syystä, että tämänlainen yhteinen yhteistyö on rakennettu, niin silloin ei enää saa hyödyntää aluerahastoja, koska siinä epäillään sitä, että aha, no tässä voi olla korruptiota. Kun katsotaan siis toimintasuunnitelmaa, niin tämän tyyppisiä asioitakin pitäisi tarkastella. Thank you, Madame Kiitos, seuraava puhuja. Kiitos. Pidin analyys, analyysin tuloksista, jotka osoittavat, että käyttöaste liittyy suoraan hyvään hallinnointiin. Ja hyvä hallinnointi liittyy suoraan ähm, hallintovoimavaroihin. Tarvitsemme sekä määrää että laatua järjestelmän ihmisissä. Olen kiinnostunut toimenpiteistä, joita aiotte ehdottaa, tai ehkä olette jo ehdottaneet jäsenvaltioille jotta jäsenvaltiota voidaan kehottaa hallintokapasiteetin parantamiseen. Onko meillä menetelmiä, jotka osoittaisivat jäsenvaltioille, miten hallintovoimavaroja voidaan parantaa asianmukaisesti? Ja jossa osoitettaisiin kaikki osa-alueet, jotka täytyisi hallintovoimavaroissa kattaa. Mielestäni myös tärkeä osa hyvää toimeenpanoa minkä haluaisimme saavuttaa tietysti, pieni virheaste ja hyvä käyttöaste, niin siinä ovat myös varat, joita voidaan investoida valmistelmiin toimiin. Eli että hallitukset eivät olisi voitettuja varmistamaan vain yhteisrahoitusosuuden, vaan varmistamaan myös varat hankkeiden valmistelulle. Ja hankkeen valmistelu on kolme kolmesta viiteen prosenttia kokonaisarvosta hankkeessa. Ja esimerkiksi jos haluamme käyttää miljardin, meidän täytyy investoida 300 miljoonaa valmisteluun, joten hallitusten pitäisi hoitaa myös tämä osa. Ja on tärkeää, että kun on budjettirajoit, velvoitteita olemassa ja lielisen vajojen menettelyjä käynnissä, niin pitäisi jotenkin auttaa hallituksia eri rahoitusvälineillä, jotta ne voisivat investoida hankkeiden valmisteluun, mikä on myös olennaista toimeenpanon kannalta kohesiopolitiikassa. Kiitos. Kiitos hyvät kollegat, en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten lisään omat kaksi kysymystäni. Tämä seuranta, minkä Jan mainitsi, eli mitkä ovat nämä maksatuspyynnöt, joita ei ole pystytty maksamaan tällä hetkellä. Ja sitten toinen asia, milloin nämä ennakkomaksut täytyy aloittaa, milloin hetki tulee juridisessa mielessä, milloin niitä täytyy alkaa maksaa. Ja miten ensi vuonna sitten tämä haaste kun otetaan huomioon budjettiongelmat ja myöskin se, että parlamentti on tauolla aika pitkään ilman, että pystyy muuttamaan budjettia. Niin. niin. Yeah, I will start with the, um, with your questions, Aloitan näistä teidän kysymyksistänne. Budjetin täytäntöönpano. Vuoden lopussa tekipääosastolla meillä oli noin 19 miljardia maksuvaatimuksia, jotka oli esitetty ja joita emme kyenneet maksamaan. Tästä määrästä noin 4 miljardia keskeytettiin. Ja jotkut vaatimukset tulivat sisään kovin myöhään. Eli jos meillä olisi ollut riittävästi rahaa, olisimme voineet maksaa vielä 10-11 miljardia. Eli edustaja Olbricht, näette, että keskeytys ei ole tässä määräävässä asemassa. Tiedätte, että vuoden alussa tilanne budjettipuolella oli vaikea. mutta toivon, että tuosta viiveestä vuonna 2013 voimme sitten maksaa noin 6,5 miljardia tammi-helmikuussa. Tämä siis noin suurin piirtein tämänhetkinen tilanne budjetin täytäntöönpanosta. Ja nämä ennakkomaksut pitää sitten maksaa, kun ohjelmat hyväksytään. Eli vähän myöhemmin vuoden aikana. Voi kuitenkin vakuuttaa tälle valiokunnalle sen, että mikä mitä teemme, mikä koskee täytäntöönpanoa, valmistelua, mihinkään ei vaikuta budjettirajoitteet. Tämän vastauksena Olbrechtille ja muutama luku, jota näytin, osoittavat jo tämän selkeästi. Älkää mekä unohtako sitä, että kun jäsenvaltio toimii nopeasti, niin kyseessä on pelkkä keskeytys, eli jonkun ajan kuluttua raha taas virtaa. Kysymyksenä hallinnoista kapasiteetista. Tietysti on erityistilanteita. Tsekin tasavalta. Muistaakseni vuonna 2011 siellä meillä oli suuri toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena oli vahvistaa joitakin viranomaisia. Ja siihen sitten meni vähän aikaa ennen kuin vaikutukset ovat näkyvissä Tsekin tasavallan kollegat tekevät kovasti töitä parantaakseen strategista kapasiteettiaankin täytäntöönpanoa varten. Niin eihän meillä tässä mitään ongelmia ole näiden julkisten ja yksityisten kumppanuuksien suhteen tämänhetkisessä tilanteessa, kun kansalliset osuudet ovat kovin niukkia, niin meidän täytyy tuoda yhä enemmän yksityisen sektorin rahoitusta. Ja tämä on myös yksi niistä syistä, miksi me muutamme yhteisrahoituspohjaa kansallisesta julkisesta kokonaiskustannukseen, jotta voidaan saada mukaan enemmän yksityistä rahoitusta. Siitä huolimatta kuitenkin sitten loppujen lopuksi, kun kysymys on julkista hankinnosta, niin meidän täytyy tietysti pitäytyä säännöissä. Tietysti varoitamme sen valtiota näistä ongelmista ja keskustelemme kovin konkreettista termeistä siitä, mitä täytyy muuttaa, jotta voimme niitä auttaa. Ajatus siitä, että meillä olisi tietty malli organisaation toiminnaksi, siitä mitä tuolla eri viranomaiset toimivat. Tätä me työstämme, eli nämä toimivaltuudet, joista puhuin, äh, anteeksi, nämä yritykset, joista puhun, työstävät sitä, millä tavalla tällainen rakenne organisoitaisiin ja miten se toimisi, jotta voitaisiin tälle sitten perustaa koulutus ja sen lisäksi antaa myös yksityiskohtaisempaa neuvoa. Olet aivan oikeassa siinä, että valmisteluvaiheessa, kun hankkeita valmistellaan, niin tuo vaihe on erittäin tärkeä. Me näemme tässä, että kun näitä hankkeita tarkastellaan, tarkastellaan niitä, jotka eivät toimineet niin hyvin, katsotaan sitä, mistä ongelmat ovat lähtöisin. Ja tästä syystä me nyt sitten annamme lisäpontta näille suurille hankkeille. Ja mielestäni tämä on ollut erittäin myönteinen kokemus. Aiomme järjestää myöskin Euroopan investointipankin kanssa tällaisen toiminta-alustan. Ja jäsenvaltiotasolla sitten tietysti asiaa katsotaan myös joissakin maissa maailmanpankki on myöskin mukana auttamassa. Eli meillä on kokonainen arsenaali erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan saada varsinkin ensivaiheet hankkeissa – paremmin valvontaan ja paremmin valmisteluksi. Toivottavasti olen nyt kattanut suurimman osan kysymyksistä. Kiitoksia. So, uh, I... Kiitos, Walter. Kertoisin, että maaliskuussa meillä on julkinen kuuleminen kumppanuussopimuksista. En tiedä, kenet lähetätte regiopääosastolta, mutta olette aina tervetulleita tähän valiokuntaan. Ja kaikkien puolesta haluaisin kiittää teitä kovasti, että tulitte ja kerroitte meille asioita. Kiitos, on oikein hyvä, että näitä keskusteluja on. Ilolla seuraan tai noudatan kutsuanne seuraavalla kerrallakin. Kiitos. Uh, we have finished a bit earlier than, uh... Olemme lopettaneet vähän suunniteltua aiemmin, joten nähdään kello 15, joten kokous keskeytetään.